Okay. So, good morning. Hyvää huomenta. Um, Hyvää huomenta teille kaikille. Hyväksytään ensin esityslista, kuten tavallista. Ehdottaisin, että lykkäämme puheenjohtajan ilmoitukset ja raportit meneillään olevista toimijoiden välisistä neuvotteluista kohdan neljän jälkeen, joten siirtyisimme heti julkisen kuulemistilaisuuteen Andrea Enrian kanssa. Jos vastalauseita ei ole, esityslista on hyväksytty ja siirrytään suoraan julkiseen kuulemistilaisuuteen Andrea Enrian kanssa. Toivottaisin teidät tervetulleeksi EKP-valvontaelimen puheenjohtajana. Yhteinen valvontamekanismi. Tämä on toinen kuulemistilaisuus Andrea Ernian kanssa vuonna 2019. Edellinen kuulemistilaisuus järjestettiin syyskuun neljäs päivä. Tänään halusimme keskustella teidän kanssanne muun muassa riskien vähentämisstrategioista pankkialalla Basel 3 puitteiden loppuun saattaminen ja pankkiunionin tulevaisuus tyyppisistä aiheista. Ja lisäksi keskustellaan teknologiasta, innovaatioista ja siitä, miten valmistelut suivat Brexitin osalta. Puheenjohtaja Enria, saatte noin 10-15 minuutin alustuspuheenvuoron. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. On ilo puhua teidän kanssanne eh, pankkien valvontaa ja täyttää meidän seurattavuus vaatimuksia. Me etenemme hyvin pankkisektorin riskien vähentämisessä, pankkien pääoma, tilanne, pank- valvonnan näkökulmasta on parantunut ja euroalueen pankeilla on, on vähemmän velka, alkaisempi velkaantumisaste. Ne täyttävät likviditeetti on parantunut ja ne ylittävät minimioikeudelliset vaatimukset ja hoitamattomien lainojen NPLien osuus pankeilla valvonnassa oli 562 miljardia kesäkuun lopulla 2019, kun Euroopan keskuspankki aloitti valvontatehtävänsä viisi vuotta sitten. Tämä oli noin 1000 miljardia. Tämä merkitsi, että hoitamattomia lainojen osuus laski 8 prosentista 3,6 tuona kautena. Ja kun yksityiskohtaisemmin tarkastelemme asioita, näemme, että hoitamattomien lainojen osuuden lasku on kiihtynyt viimeisen kahden vuoden aikana ja erityisesti maissa, joissa on ollut runsaasti hoitamattomia lainoja. Tämä äh, trendi alkoi, kun EKP julkaisi hoitamattomien la- lainojen ohjauksen maaliskuussa 2017 osoittaa, että valvontatoimilla on merkityksiä. Ja vaikka edistystä on tapahtunut tähän asti ja se on ollut hyvää, Kokonaisuusan katsoen hoitamattomien lainojen osuus Euroopan pankki Euroopan pankkeissa on korkea kansainvälisessä vertailussa ja se vaikuttaa pankkien kannattavuuteen negatiivisesti. On olennaista säädetään nopeasti, pankkien täytyy täyttää korkeat valvo, ää, äh, meidän täytyy keskittyä tähän ja luoda valvontaodotuksia koskien hoitamattomia, altistusta hoitamattomilla lainoilla. Me myöskin pyrkimme työskentelemään kansallisten viranomaisten kanssa ja pyrimme edelleen vähentämään NPL ja äh, vähemmän merkittävissä laitoksissa. Ja meidän säästömallien äh, valvonta, eli TRIM lyhennettynä, on lähes lopussa. Ja sisäisten luottamisen mallin kärsii kriisin aikana niitä pidettiin yhä monimutkaisempana ja nämä antoivat erilaisia tuloksia eri pankeissa. Trim-järjestelmä luotiin sen tarkistamiseksi, josko EKP eh, e suoraan valvomien laitosten sisäiset mallit eh, olivat, antavat luotettavia vertailtavia tuloksia ja ponnistelma neljä vuotta. Me äskettäin lopetimme on-site-tutkimusten viimeisen vaiheen. Eh, ja pankeille Trim on nostanut rimaa, rahoituslaitosten täytyy nyt poistaa puutteet, joita meidän tutkijamme löytävät. Ja trim, mallin trim-tarkastelu äh, PK-pankeissa esimerkiksi äh, siinä saimme 20 havaintoa, joissa käsiteltiin avainparametreja, esimerkiksi luottotappioita ja luottotappioiden määriä. Äh, ja pankkien täytyy parantaa niiden sisäisten mallien toteuttamista ja myöskin sitä, sitä tapaa, millä ne puuttuvat näihin havaintoihin ja niitä täytyy ottaa uusia vaikutuksia, joita pankkiviranomainen asettaa. Ja meidän täytyy, me siirrymme tähän suuntaan ja pankkivalvoille Trimon on osoittanut, meidän täytyy investoida resursseja meidän jatkuvaa valvon, säästömallien valvontaan, jotta meillä on korkeatasoista johdonmukaista standardisointia. Ja kun katsomaan eteenpäin, Basel 3 täysi täytäntöönpano globaalisti tulee vähentämään merkittävästi riskejä. Basel 3-uudistus pyrkii poistamaan kuiluja ja aukkoja säätelyaukossa, joita kriisi osoitti. On tärkeää, että Basel 3 täytäntöpannaan uskollisesti, johdonmukaisesti ja hyv- hyvissä ajoin. EUn pitäisi ottaa kepeästi kriisin läksyjä. Sen ei pidä unohtaa, mitä valtavia vaikutuksia pankkikriisillä oli talouksilla, eikä sen pitäisi antaa periksi, mitä sen kansainvälisen sitoumuksiin tulee. Pankkeja huolestuttaa Basel 3 loppuun vienti niiden pääomavaatimuksilla, mutta uudet standardit eivät anna sitä rimaa kaikille pankille ne keskittyvät niihin pankkeihin, jotka ovat ää, äh, väärin hyötyneet sisäisistä malleista laskeessaan pääomavaatimuksia. Uusien kansainvälisten standardien vaikutus vaihtelee runsaasti pank- pankkien kesken. Oikea kysymys ei ole, josko ää, äh, kokonaisvaikutus on suuri, vai josko tämä lisäys on oikeutettua vakavaraisuuden ja Äh, valvonnan kannalta ja tasaisen pelikentän luomiseksi. Yksi tärkeä uusien uudist- tulevien uudistuksen piirre on, että luodaan tuottokatto. Tämä tuottokatto on tavallaan tällainen perust lähtökohta, joka pitää huolta siitä, että pankit, jotka käyttävät sisäisiä mallia, eivät voi käyttää sitä alhaisempaa pääomitusastetta, dramaattisesti alhaisempaa pääomastetta kuin sellaiset pankit, jotka eivät näitä malleja käytä. Se on tällainen backstop-toimi ja se täydentää trim-toimia. Ja tämä myöskin täydentää muita riskisensitiivisempiä aloitteita, joita valvojalla on. Meidän kansainväliselle kumppaneille oli tärkeää luoda tällainen tuotoskatto, että saadaan sopimus, kun arvioimme Basel 3 vaikutusta. Täytyy ottaa myös huomioon äskettäiset lainsäädännön muutokset, jotka, voivat, jotka johtavat kevempiin vaatimuksiin. Esimerkiksi ydinpääomaa koskevat vaatimukset CT1, sisältää uusia pääomanlaadun vaatimuksia pilari kahdessa, ja se muuttaa EKPn e politiikkaa, joka on aikaisemmin keskittynyt ydinpääoma ykköseen, se ei tee ykköseen pilari kakkosessa. Ja kun näistä neuv- muutoksista neuvoteltiin, EKPn pankkivalvonta ja Euroopan parlamentti ilmaisivat huolensa tästä muutoksesta ja ilmaisivat, että korkea pää, kor, päämaalla laatu on olennaista. Meidän laskujen mukaan tämä muutos johtaa CT1 ydinpääomavaatimuksia 90 peruspisteellä, koska pankit voivat käyttää vähemmän laadukasta tie, ensimmäisen toisen kerroksen tier 1 tier 2 pääomaa, jota nyt saadaan edu, edullisemmin. Valvontaviranomaisena voimme työskennellä, jotta Basel 3 ei ole mitään ei toivottuja vaikutuksia pankkispesifiin pilarikakkausvaatimusten suhteen. Esimerkiksi palliriskit tullaan tulevaisuus käsittelemään ja Pilari yhdessä. Ja meidän täytyy pitää huolta, että ei ole mitään päällekkäistä Pilar kahden kanssa. Me voimme myöskin steriloida sen täysin aritmeettisen vaikutuksen, jo- jolla riskipainotetulla aseteilla on. Ja jos meillä on tämä tuottokatto, kun laskemme pilari kahden muutoksia. Esimerkiksi jos riskit, jotka on nyt pilari kahdessa, eivät muutu, niin pääomavaatimusten muutokset eivät ole oikeutettua. Mutta usein standardien vaikutukset, ne ei pitäisi olla, eikä niitä tulisi täysin kompensoida, koska se vaarantaisi uudistukseen vakavaraisuusvalvontatavoitteet. Me olemme tietoisia ja huol- huolestuneita Euroopan pankkien alhaisesta kannattavuudesta, mutta säätelyn heikentäminen ja kansainvälistä standardista poikkeaminen ei ole ratkaisu. Sen sijaan pankkien pitäisi keskittyä niiden bisnesmalleihin, lisätä kustannustehokkuutta ja hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Digitalisointi luo merkittäviä haasteita sekä pankille että valvojille. Fintech-yritykset, jotka haluavat pankkialaa, niin ne täytyy saada pankkitoimilupa. Me olemme, olemme julkaisseet oppaan, joka kertoo, miten arvioidaan pankkilupkahakemuksia fintech-yrityksellä ja jos otetaan huomioon niiden bisnesmallien erityispiirteet. Ja me toukokuussa me Eh, kesäkuussa tulemme julkaisemaan riskiarvio, me tulemme julkaisemaan eh, myös luvun uusista fintech-pankeista pankkeista ja meillä on myös fintech-teollisuuden vuoropuhelua käyty toukokuussa, jossa keskitymme valvontakäsittelyyn silloin, kun meillä on tekoäly, luottoluokittelua, robottineuvontaa ja pilvilaskentaa mukana. On erittäin vaikeaa ennustaa, miten digitalisoituminen vaikuttaa pankkibisnekseen ja markkinarakenteeseen. Me sen takia olemme tarkkana, valvomme markkinoita ja, ja toimin pankkien ja teollisuuden kanssa, jotta voisimme voimme räätälöidä valvonnan. Vaikka erityistä tapahtuu riskejä vähentämisessä ja säätelyuudistusten lopettamisessa, ei pidä myöskään unohtaa, että meidän täytyy täydentää kokonainen pankkiunionin äh, arkkitehtuuri. Kriisinhallinta kehikkoja täytyy vielä parantaa. Se on fragmentoitunut ja joitakin kriisinhallinta työkaluja ei ole olemassa ollenkaan, niitä, tai niitä ei vaikka tehokkaasti. Konkreettisesti varhaisen asian puuttumisen kehikkoa täytyy uusintaa, jotta voidaan yksinkertaistaa niiden käyttöä muiden välineiden yhteydessä ja selkeyttää ne suhdetta muihin valvontan keinoihin. Me voimme oppia läksyä muista oikeustoimialueista. Kriisinratkaisu on ainoa eurooppalainen prosessi, jossa pankkien alasajoa hallitsee 19 kansallista prosessia, ja kansalliset kehikot vaihtelevat monesti esimerkiksi missä oloissa kri- maksukyvyttömyysmenettelyt alkaa, miten vaatimukset priorisoidaan ja minkälaisia työkaluja on kriisin hallintaa. Joten meillä on tällä tasainen pelikenttä. Me tarvitsemme yhdistettyjä pankkien alasajo kriisin hallintakeinoja. Meidän täytyy ajatella Yhdysvaltojen luotto ää, talletustakuu laitoksen toimintaa, kun me mietin uusia kriisinhallintakeinoja kriisinhallintaneuvostossa. Kuten hyvin tiedätte, että meiltä puuttuu EDIS, äh, eli talletusvakuutusjärjestelmä, joka olisi pankkiunionin kolmas unioni. Täysin mittainen EDIS lisäsi ihmisten luottamusta talletuksiinsa jäsenmaissa ja se myöskin äh, poistasi äh, oikeutuksen niille säännöille, jotka vielä estävät tätä integrointia ja johtaisivat täysin integroituihin tuon unionin. Me, luotamme, olemme varma, että voimme luottaa Euroopan parlamentin tukeen, kun pyrimme saavuttamaan tämän tärkeän rahoitalousliiton tavoitteen. Ja lopettaessa niin meidän täytyy totta mainita Brexit. Me jatkuvasti painetaan että pankkien täytyy olla operationaalisesti valmiita mahdollisimman pian. pyydämme pankkeja äh, äh, äh, tutkimaan niiden toimintamalleja sovitu, sovitusti, eli vuoden 2020 loppuun mennessä. Paljon kiitoksia. Äh, Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja Liia. Nyt kysymykset ja vastaukset. Ensin Lidia Pereira EPPstä, olkaa hyvä. chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Henri ja Euroopan parlamenttiin. Euroopan edessä on taloudellisia haasteita erityyppisiä haasteita, varsin monimutkaisia kysymyksiä. Euroalueella erityisesti edessä on kasvun hidastuminen, johon meidän pitää puuttua ripeästi, tuloksekkaasti. 1,1 prosentin kasvu vuoksi on arvioitu ensi vuoden kasvu ja se on 0,7 prosenttia alle viime vuoden näkymien ja se on todella aivan riittämätöntä. Ja jotta voidaan sopeuttaa taloutemme tämän päivän haasteisiin, ilmastotoimet, digitalisaatio vaikkapa mainitakseni, tarvitsemme tähän enemmän rahoitusta ja rahoitusta voidaan saada vaan vahvemmasta kestävästä kasvusta. Pankkisektorilla on rakenteellinen roolinsa näissä ponnisteluissa äh, kasvuongelmissa ja pystymme muuttamaan tätä sektoria kautta Euroopan finanssikriisin jälkeen, mutta edelleen on paljon tehtävää jäljellä. Onkin kiire viedä loppuun pankkiunioni, niin kuin tekin juuri sanoitte, esimerkiksi tämä kolmas pilari täytyy saada aikaan, mutta jokaisessa euro kokouksen ryhmässä ei saada aikaa lopullista päätöstä edistä. Me saamme enemmän ilmoituksia ja julistuksia kuin mitä varsinaisia päätöksiä. Kuitenkin kysymykseni tänään koskee kriisin ratkaisua joissakin pankeissa, jotka vieläkin ovat äh, vaikeuksissa. Kuuma aihe tämäkin, koska tiedämme, että euro äh, aluepankit toimivat matalan koron ympäristössä, jotkut pitävät tätä riskinä niiden kannattavuustavoitteilla ja näissä puitteissa pankit, jotka sel- ovat selvityneet kriisinratkaisujärjestelmistä, ovat vieläkin vaikeammassa, vaikeammassa tilanteessa. Esimerkiksi kriisinratkaisurahastoa on pyydetty, että voitaisiin rahoittaa pankkeja uudestaan vuoteen vuosina 14 on saatu vain 5 miljardia. Joten kysyisinkin, miten uskotte, että kriisinratkaisusuunnitelmat ja tietysti pankit, jotka ovat joutuneet kriisinratkaisumenettelyyn, vielä voisivat hyötyä markkinaehdoista ja tuottavista investoinneista taloudessa. Te mainitsitte, että on erilaisia puitteita 26 edellistä kansallista kehystä, mutta miten saamme aikaan tuottavamman, menestyksellisemmän pankin aikaan tällaisten suuren vaikeuksien jälkeen? Kiitos. Thank you very much uh, for your question. Kiitoksia kysymyksestänne. Ihan totta. Jos katsotaan Euroopan pankkisektoria, ja yksi ongelma ajatellen kriisin jälkiseurauksia, niin on liian vähän uudelleenjärjestelyä tapahtunut. Tämä uudelleenjärjestely on tavallaan, tavallaan sitten tapahtunut sekin liian myöhään. On siis olennaista, että puudutaan varhaisessa vaiheessa pankkien ongelmiin, painostetaan niitä uudelleenjärjestelyihin ja saadaan ne prosessin, jonka avulla pankit sitten pystyvät jatkossa tukemaan itse kansantaloutta. Jos verrataan sopeutusta Euroopan pankkisektorille ja vastaavaa USA-pankkisektorille, niin sanoisin, että hyödyt siellä liittyvät siihen, että paljon nopeammin edistyt puhdistettiin, selvitettiin, puhdistettiin pankkien taseet, pääomitettiin pankit uudestaan ja vähennettiin pankkien määrä 500 pankkia häipyi markkinoilta ensimmäisen kolmen vuoden aikana rahoituskriisin jälkeen. Tämä liikakapasiteetin siivous teki pankit kannattavammiksi ja ne pystyivät paremmin tukemaan taloutta. Minun mielestäni se, missä emme ole täällä Euroopassa onnistuneet niin hyvin, on, että olisimme tällaisia järjestelyitä saaneet aikaan. Mutta rehellisesti sanottuna kyllä edistys on saatu aikaan. Ja Portugalissa oli sellaisia pankkeja, jotka alun perin uudelleen järjesteltiin. Ja minun mielestäni niiden kehitys on ollut myönteistä nyt, kun on käsitelty kriisin ongelmien kanssa. On siivottu taseita, yksinkertaistettu rakenteita ja jälleen on sitten pystytty tukemaan lainanolla taloutta. Tämä lainanannon tuot, luotonanto on kasvanut ja tämä näkyy, on se merkki myös siitä, että pankkisektori Euroopassa toimii paremmin, mutta siltikään emme ole vielä tarpeeksi nopeasti käsitelleet näitä kysymyksiä. Minun mielestäni todellinen haaste löytyy tältä saralta. Sitten sanoisin vielä niin kuin aikaisemminkin jo sanoin, siis viittasin USAan vastaavan järjestelmän. USAssa on viranomainen, joka ottaa kantaakseen pankit, jotka ovat todennäköisesti vaikeustaito eh, eh, kaatumassa ja sitten pystytään siirtämään vas- omaisuuseriä ja ja vastuita muihin pankkeihin, usein myös muista osavaltioista, ja sekin tietysti auttaa integraation yhteydessä siis on siirretty hallinnollisia välineitä likvidaatiota varten. Nämä ovat samat välineet kautta osavaltioiden, että tämä auttaa myös saavuttamaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa USAssa. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi sellainen tilanne, missä pankit, joita, jotka on julistettu eh, kaatuvaksi, todennäköisesti kaatuvaksi meidän toimestamme, ne eivät täytä stressitestiä tai niitä ei panna kriisinratkaisuun tai eh, kriisinratkaisun neuvoston toimesta ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ne eivät täytä ehtoja koskien kansallista maksukyvyttömyyttä, josta ne ovat tavallaan tällaisessa limboissa parikin vuotta kaatumassa, todennäköisesti kaatumassa, ja niillä on pankkilupa, ja ne on tavallaan jäädytetty, ja meidän pitää kyllä löytää nyt parempi, tehokkaampi eurooppalainen tapa ratkaista tällaiset tapaukset. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Anas Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Enria. Ensinnä olen samaa mieltä teidän kanssanne tästä, miten, asiasta, miten esitette pankkiunionin ja minkälaisia ongelmia johdonmukaisuuden suhteen järjestelmässä on. Si. No le decía que estoy muy de acuerdo. Niin sanoin, että olen teidän kanssanne samaa mieltä, kun kuvasitte tätä tämänhetkistä tilannetta pankkiunionissa ja minkälaisia johdonmukaisuuteen liittyviä ongelmia meillä on. Itse suunnitelmassa koskien tätä pankkiunionia, koska edelleenkään meillä ei ole täysivaltaista edisjärjestelmää, joka voitaisiin kunnolla integroida kriisiratkaisujärjestelmään ja tietyssä määrin. Ja sitten täytyykin, onkin tarvetta pystyä harmonisoimaan sääntelyä, pankkien maksukyvyt maksukyvyttömyyslainsäädäntöä, olen tästä samaa mieltä, mutta kysyisin teiltä, missä määrin va- epäsuora valvonta joissakin yksiköissä pankkiunionissa voisi synnyttää myös johdonmukaisuusongelmia, koska olemme toisaalta nähneet julkista interventiota toimintaa, jotta vältettäisiin joidenkin pankkien tai yksikköjen likvidaatio, vaikka Saksassa on tällainen tapaus. Haluaisin myös kysyä, miten tämä epäsuora valvonta pankkiunionin yksiköiden kohdalla, joita te suoraan valvotte. Miten tämä voisi siis synnyttää epäjohdonmukaisuutta? Sitten tämä kysymys liittyy ehkä enemmän kestävään kestävän julkisen talouteen. Komissiohan eilen esitti ohjelman, johon, jossa suunnitellaan työtä tuleviksi vuosiksi ja ensi vuoden loppupuolella tulee olemaan ehdotus komissiosta kestävästä rahoituksesta. Ja siinä pohditaan sitä, että voitaisiinko ottaa erilaiset pääomavaatimukset niin sanotulle vihreille ähm, äh, järjestelylle lainoille. Haluaisin kysyä teidän kantaanne tästä valvojan näkökannalta katsottuna. Thank you very much. On, on, on the first problem. Kiitos oikein paljon tästä ensimmäisestä ongelmasta. Ensinnäkin haluaisin sanoa sanoi, että tuo tapaus, johon oletan teidän viittaavan, ei ole vähemmän tärkeä. Northern Bay on EKPn valvonnan alla. Se on merkittävä rahoituslaitos. Johdonmukaisuusongelmat, joita itse näen tällä saralla, eivät niinkään liity no, vähemmän merkittäviä laitosten osalta joka tapauksessa – valvotaan to- toisaalta sitä, mitä toimia tehdään kansallisella tasolla, kun kriisi on lähestymässä. Silloin meidän pitää saada tietoa ja me teemme silloin läheistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Mutta ongelmana on se, että joskus on erilaista lainsäädäntöä ja erilaisia rakenteita kansallisella tasolla ja ne voivat yhteen toimia eri tavoin kriisin yhteydessä. Tämä liittyy siihen seikkaan, joka mainittiin ennen eli maksukyvyttövyysmenettelyihin. Ja tämä liittyy myös siihen, miten talletussuojajärjestelmiä käytetään pankkien purkamisen yhteydessä. On sellaisia tapauksia, kuten Italiassa kärjen yhteydessä, kun käytettiin sekä vapaaehtoista että pakollista järjestelmää talletussuojajärjestelmässä. Tai meidän yhteydessä oli olemassa kahdenlainen yhteisjärjestelmä, joka tuli kysymykseen tässä yhteydessä. Ja kriteerit vaihtelevat siis kovasti talletussuojajärjestelmien osalta jäsenvaltioissa. Joissain tapauksissa voidaan toimia ennaltaehkäisevästi, jo toisissa taas ei voida ennakoida. Eli meidän pitäisi käyttää näitä tapauksia esimerkkeinä, ehkä myös yhteisen tuomioistuimen päätöstä – terkaskysymyksessä, jotta ehkä voitaisiin saada yhtenäisempi järjestelmä aikaiseksi, kun puhutaan talletussuojajärjestelmän toimimisesta kriisitilanteesta. Tietenkin edisjärjestelmän hyväksyminen auttaisi meitä eteenpäin. Sitten kestävä rahoitus. Minun kantani on aina ollut se, että vakavaraisuusvalvonnassa on otettava huomioon riskit. Eli jos on alalla, joilla on vähemmän riskejä, niin silloin vaatimusten pitäisi olla alhaisemmat, jos enemmän riskiä korkeammat. Emme ehkä pysty nyt määrittelemään, onko olemassa selkeät ajatukset tietyn vihreän rahoituksen osalta siitä, tarvittaisiinko pienempiä pääomaa vaatimuksia. Yleisesti ottaen haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa, että joskus pääomavaatimukset ymmärretään vähän – väärin, että siinä jotenkin hidastellaan kasvua ja rahoituksen mahdollisuuksia taloudessa. Itse asiassa tässä on kyse järjestelmästä, jolla pankit rahoittavat itseään. Ja mitä paremmin pääomitettu pankki on, sitä paremmin se voi tukea ja ottaa riskejä tukien innovatiivisia osia talouksissamme. Eli jos tarvitaan tukea siirtymässä ruskeasta vihreään talouteen. Siihen liittyy riskejä paremmin pääomitettu pää, pankkilaitos voisi olla silloin eduksi. Eli mielestäni kun puhutaan tässä pääomavaatimuksista, niin meidän pitäisi tehdä päätöksiä, jotka perustuvat selkeään näyttöön. Kiitos oikein paljon. Karikaano on seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Hella Enria. Me olemme olleet erittäin yllättyneitä kilpailupääosastoon antamasta luvasta ää, NLDn pelastamassa. Menemme Venetobankan tapauksesta jossa valtion interventio oli iso 4,8 miljardia käteistä ja 12 miljardin valtion takuut. Ja nyt Nordalde LB, jossa on 6 miljardia ja, 5, ja puolitoista miljardia ää, takuita. Ja sen ovat antaneet ver, veronmaksajat tehneet pohjimmiltaan minun kysymykseni koskee pankkiunionia ja valvoja mitä tässä. Ja, koska kysymys on siitä, jossa pelast, kriisiratkaisujärjestelmä ei ole uskottava, niin tapahtuu. Ja tässä on ongelma, äh, että usein velkojat ovat äh, kans, äh, paremmassa asemassa kuin kriisiratkaisussa Pankit ovat paremmassa asemassa, kun ne ovat kuolleita, kun ne elävät. Eli meillä on tällaisia hienoja hautajaisia tavallaan. Ja kysymykseni on, mitä valvojen pitäisi tehdä tähän ongelman puuttumiseksi? Oletteko varmoja, että on Nordalbetta on käsitelty oikein? Ja sitten yksi lyhyt kysymys, jonka esitetty, joka on erittäin kiinnostava pankeista, jotka ovat zombipankkeja. Ja, ää, ää, jolla on pankkilupa, mutta ton, todennäköisesti menevät nurin. Samen puheenjohtaja sanoi, että hän sanoi, että ehdotti jotain, joka olisi aika helppoa, että pankkilupa vietäisiin pois äh, samalla menetellä kun äh, äh, annetaan pankkilupia pankille, niin ne niin voidaan viedä, kun, voisiko sillä ratkaa. Thank you very much. Uh, very difficult question. Uh, let... Vaikea kysymys. Ensiksi sanoisin, että tot, en minä tietenkään voi vastata Äh, komission äh, päätöksistä, mutta me olemme tarkastelleet tätä läheisesti. Olemme tarkastelleet tätä valvontanäkökulmasta. Ja äh, annamme sen luvan, joka lainsäädäntö vaatii meiltä näissä tilanteissa. Ja alue, jossa tässä erityisesti yhteistyössä kilpailupääosaston kanssa, on – pankin bis, bisnessuunnitelma ja pääomasuunnitelma. Me tarkastelemme sitä kestettävyyden näkökulmasta, että tämä vakavaraisuusvalvonnan näkökulmasta, pystyykö, pystyykö pankki vakavaraisena täyttää sen pääomavaatimukset ja kilpailu pääosasta tarkastelee valtion apua. Meidän arviomme suunnitelmasta löydetään koordinointi ja johdonmukainen. Ymmärrän myöskin sen havainnon, että tämä kriisiratkaisu kehikkoa, että se, et olla sitä mieltä, että se ei tuota tuloksia, mutta, mutta muutama näkökohta. Ihan oikein mainitsitte, että ää, pankin velkoja voidaan kohdella paremmin kuin kansallisessa järjestelyissä, kuin kriisiratkaisumenettelyissä. Näinhän, näinhän ei pitäisi olla. Äh, kriisin ratkaisussa minun mielestä me kukaan äh, velkoja saisi olla paremmassa asemassa kuin jos pankki ajetaan alas. Eli tämä liittyy siihen, mitä mainitsin. Me tarvitaan paljon harmonisointu kriisiratkaisumenettely. Ja sitten myöskin maksukyvyttömyysmenettelyiden harmonisoitu Euroopan tasolla. Tämä on ihan teellinen testi, mutta myös äärimmäisen vaikea. Minusta olisi parempi poistaa pankkia tavallisesta maksukohtaismenettelystä ja luoda sitten ratkaisuja kriisinhallintaneuvoston alla. Ja mitä julkisiin varoihin tulee? Nord LB on pankista, joka on julkisessa omistuksessa. Kun pankki rikkoo vaatimuksia, valvoja yleensä pitää pankkien luomaan suunnitelman, jolla se palauttaa sääntönmukaisuuden ja vaatimusten alkaa odottaa vaatimuksia. Ja pankki yleensä kysyy osakkeenomistajilta, onko ne, ovatko ne valmiita tarjoamaan pääomaa. Tässä on tapahtunut ja tässä ratkaisevat ne ehdot, tässä ovat nämä ehdot ratkaisevia, joita kilpailupääosasto asetti, jotta markkinat ehtoisuus toteutuu. Se, minkä mainitsit ihan oikein. Meillä on pankkeja, jotka noudattavat vaatimuksia, mutta niiden bisnesmalli ei ole elinkelpoinen. Se on asia, mihin me voimme valvojana puuttua, ja se on myös erityisen vaikea. Takaa me haastamme pankkien bisnesmalleja ja me pyydämme niitä puuttumaan asioihin. Ja me olemme erittäin poikkeuksellisia käynyt käyttämään, kuten väliaikainen selvitystila. Mutta se on hankalaa, koska pankin johtaja ei voi korvata niin kauan kuin pankki vielä täyttää vaatimukset. Ja minä uskon, että pankkiluvan poistaminen on äärimmäinen toimenpide ja yleensä tapahtuu vasta, kun pankki on maksukyvytön. Tämä entinen Bank, englantilainen itävaltainen pankki, joka siinä Itävallan äh, valvontaviran omaisen päätöksellä meillä oli menettely, jossa äh, pyrimme vetämään pois pankkiluvan, niin tuomioistuin keskeytti prosessin. He tarkastavat, että muuta vaihtoehtoja ei ollut, kun pankkiluvan pois vetäminen, joten näemme, että tämä on juridisesti erittäin monimutkaista. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Giegold. Well, uh, last week I... Uh, Viime viikolla olin Navelettassa Maltalla jonkun aikaa. Ja näin tietenkin Reutersin raportit siitä, että yksi suurista pankeista siellä on hankalassa tilanteessa, Valetta. Ja hän myös EKPn raportin käsiin. Ette voi kommentoida tietenkään tätä tapausta, mutta tämä raportti oli melko kielteinen – hienoa, että jatkotyötä tehdään, mutta olin järkyttynyt siitä, että tällaista voi tapahtua teidän valvontanne alaisessa pankissa. Siksi minulla on yksi kysymys. Teidän velvollisuutenne on arvioida kunnollisesti tilannetta niiden osalta, jotka johtavat pankkia. Miten usein valvontamekanismi on sanonut ei yhdenkään toimijan osalta tämän järjestelmän alusta lähtien. Kiitos. Ei minulla tilastotietoa ole, mutta mielestäni tilastotieto ei edes olisi oikein relevanttia, koska melko usein käy niin, että haastamme johdokunnan ehdokkaita ja sitten pankki periaatteessa ei nimitä kyseistä henkilöä. Tämä on kaikkein tavallisin tapaus. Ei minulla tilastotietoja ole, mutta näin käy melko usein. Haluaisin kertoa uudesta välineestä, jota lähdetään nyt käyttämään. Tämä koko sopiva ja luotettava arviointi, joka liittyy nimityksiin johtokunnissa. Tämän on oltava jatkuvasti käytössä niin, että voidaan myöskin uudelleen tarkastella, onko joku sopiva ja luotettava, jos väärinkäytöksiä esimerkiksi tulee esiin tai eh, rahanpesun vastaisessa työssä ei ole toimittu kunnolla tai muista syistä sisäisen tarkastuksen yhteydessä me sitoudumme siihen, että käytetään yhä useammin näitä mahdollisuuksia jotta katsotaan, ovatko päätöksiä tekevät henkilöt edelleen sopivia ja täyttävät nämä sopivan ja luotettavan vaatimukset. Voisinko esittää vielä lisäkysymyksen? Puheessa, tai no, ensinnäkin tiedostan sen, että tällaisia haasteita on, mutta omien tietojeni pohjalta näin ei periaatteessa koskaan käy, että valvonta mekanismin kautta sanottaisiin ei jonkun ehdokkaan osalta. Esitetään ehkä hankalia kysymyksiä, mutta ei kielletä kuitenkaan, joten olisi ehkä eduksi, jos saisimme lukuja siitä, miten monta ehdokasta on hyväksytty, miten monelle ehdokkaalle on sanottu ei ja miten monen ehdokkaan osalta tiedätte, että teidän lisäkysymystenne jälkeen luovuttiin näistä ehdokkaista. Se olisi hyvin hyödyllistä meille, mutta lisäkysymys joka liittyy Sabine Lanterslägerin tammikuiseen puheeseen vuodelta 2016. Hän painottaa siinä sitä, että harmonisoinnissa on puutteita, kun puhutaan tästä sopivan ja luotettavan arvioinnista. Näyttää siltä, että se, että haastatte osaamisen on ihan paikallaan, mutta se, että niin harvoin kieltäydytään, kielletään joku ehdokas liittyy ehkä harmonisoinnin ongelmiin, puutteisiin. Eli mitä toivoisitte, että harmonisoisimme, jotta voisitte tehdä työnne paremmin? Kiitos oikein paljon. En vastannut tähän kohtaan vastauksessani. Kiitos, että saan lisää vastausmahdollisuuden. Kyllä tämä on lisähaaste meille 19 eri täytäntöönpanoa direktiivin osalta. Ja tämä ei mahdollista sitä, että voimme taata – etteikö samaa ihmistä arvioitaisi toisin sopivan luotettavuuden osalta, jos hän hakeutuisi eri jäsenvaltioiden pankkeihin. Tällaista tilannetta emme voi hyväksyä. Direktiiviä täytäntöön pannaan hyvin kirjavalla tapaa. Ja Italiassa esimerkiksi meillä on tapaus, jossa direktiiviä CD4 ei ole kunnolla täytäntöön pantu, joten Tämä jälleen vaikeuttaa meidän mahdollisuuksiamme käyttää tätä samaa välinettä. Eli tällä saralla vastaus on helppo maksimiharmonisointi ja tämän kriteerin asettaminen asetukseen ei direktiivin pankkiunionissa. Kaikilla pitäisi olla samat kriteerit. Kiitos. Ja tilastoista selvitetään ehkä vielä, että monissa tapauksissa tapausten enemmistössä hyväksytään tietyin ehdoin, jos löydämme jotain kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisen osaamisen puutteeseen tai siihen, että ei ole riittävästi aikaa käyttää tiettyyn tehtävään, niin silloin usein ehdotetaan tehtävien jakoa esimerkiksi tai mukaan lähtemistä johonkin koulutusohjelmaan. Voisimmeko kuitenkin saada nämä tilastot pyydän? Selvä. Kiitos oikein paljon. Edustaja Jyrsika. Thank you for the floor. Kiitoksia puheenjohtaja. Merkittävät pankit hiljattain ovat menettäneet kannattavuuttaan. Minun tietääkseni EKP ei ole vielä yksiko, yksityiskohtaisesti analysoinut kielteisiä sivuvaikutuksia, joita syntyy sen löysestä rahapolitiikasta – Yksi mahdollista sivuvaikutuksista, joka on vain kasvanut ajan kuluttua, on pankkisektorin alhainen tuottotaso te, kun ajatellaan teitä, voisitteko te painostaa EKPtä, että säännöllisesti raportoisi ja analyysi näistä sivuvaikutuksista, joita syntyy sen epätavanomaisesta rahapolitiikasta? maaliskuussa 2019 Ekon valiokunnan kuulemisessa te sitoudutte siihen, että ryhdytte valvontatoimiin koskien pankkien valtiovastuita taseissa. Tämä on vain lisääntynyt myös ristiriitaisten pankkien velkakirjojen kohdalla. Minkälaisiin konkreettisiin toimiin olette ryhtyneet? ryhtynyt, jotta voitaisiin toimia tällaista kehitystä vastaan. Thank you, thank you very much. Kiitos kysymyksestänne. Pankkien alhainen kannattavuus. Kyllä, tämä korkoympäristö on riippa pankkien tuotolle, se on kiistatonta, mutta jos haluaa kunnolla arvioida kokonaisvaikutuksia, niin silloin pitäisi tarkastella myös muita tekijöitä. Alhaisen koron ympäristössä tietysti hyödyttää sitä, että lisätään volyymejä pankkien luotossa ja se tukee tietenkin velan ottajan kykyä maksaa takaisin ja tämä parantaa pankkien omaisuuden laatua ja ra- ilman löysää rahapolitiikkaa ehkä pankit eivät olisi edistyneet siinä määrin kuin ovat tehneet viimeisen kahden vuoden aikana ja mitä ovat saavuttaneet, kun ajatellaan vaikka äh, järjestämättömien lainojen vähentämistä. Mutta ihan totta kyllä, että tämä vaikuttaa pankkien kannattavuuteen ja se on nyt hyvin nähtävissä. EKP ja kollegani rahapoliittisella puolella analysoivat tätä huolella. On myös julkaistu erilaisia asiakirjoja, tutkimuksia näistä analyyseistä, ja tässä myös tunnustetaan nämä sivuvaikutukset. Ne näkyvät myös viimeisissä toimenpiteissä, joka liittyy siihen, että miten kohdellaan pankkien vara, varantoja keskuspankissa, minkälaisia korkoja niihin asetetaan, joten äh, tästä, tätä kyllä käsitellään paljon. Sitten valtiovastuut ja pankit tämänhetkisessä lakipuitteissa, lainsäädäntön puitteissa tarkastelemme valtuun riskejä, otamme ne huomioon. Tämä, näitä käsitellään esimerkiksi, otetaan huomioon vaikka pankkien stressitesteissä. Näitä kehitetään joka vuosi pankkiviranomaisen toimesta ja uusi tulee taas vuonna 2021, jos on joku tietty shokki, joka vaikuttaa valtiojoukko, mm, velkakirjojen korkoihin ja miten se vaikuttaa pankkien pääoma-asemiin. Ja kyllä pilari kakkosen alaisuudessa voimme tarkastella sitä tapaa, miten pankit seuraavat ja valvovat näitä kyseisiä riskejä. Tarkastelemme myös keskittymäriskejä, mitä tulee vastuihin, valtioiden velkkakirjoihin, ja näin teemme varsin useinkin. Ja kun joku ongelmakohta tulee esiin, niin voimme asettaa erityisvaatimuksia pankeille. Tällä tavalla me puutumme näihin. Sitten se, mitä aikaisemmin sanoin, jonka haluaisin nyt tälleen toistaa, nimittäin minun kokemukseni mukaan, pankkiviranomaisessa toimissa, niin, niin mielestäni liian vähän huomiota kiinnitetään valtiovastuihin vastuiden mm, lasken, mm, arvon laskemiseen. Pankit siirtävät vastuita äh, pankkien kaupankäyntivarastoon ja aina kun sove- valtioriskit nousevat, niin silloin sitä kautta ei ole sitten enää mahdollista kunnollisella tavalla tunnustaa valtiosalkkujen tappioita. Ja ainakin ajatellen omaisuusereita pankkien taseissa on, jotta ne täyttäisivät maksuvalmiusvaatimuksensa, siis ne omaisuudet, erät, jotka pitäisi olla nopeasti myytävissä markkinoilla, jos tarvitaan, jos on kuin maksuvalmiussokki, niin niitä pitäisi sitten pitää siellä markkina-arvoon arvostettuina pankkien taseissa. Kiitos edustaja Kusmaa. Obrigado, senhor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen täällä. Renria. Halusin vielä puhua tästä ajatuksesta, että niin sanottujen vihreiden varallisuusesineiden pääomavaatimuksia alennettaisiin. Kuulin, mitä sanoitte tästä aiheesta. Olen kuullut myös herra Dombrovskia. Hän sanoi, että tämä asia pitää pohtia. Mielestäni kuitenkin eh, hän esitti erittäin päteviä argumentteja. Eli ajatellut, että, eh, eh, että pankkitoiminnan tekeminen riskialttiimmaksi olisi huono idea vihreiden investointien lisäämiseksi, mutta toisaalta me tarvitsemme vihreitä investointeja. Teidän argumenttini, joka on minusta sinänsä korrekti, sitä ei voi soveltaa tähän käänteiseen prosessiin, jossa vaaditaan, äh, eli että vaadittaisiin korkeampaa vakuusastetta saastuttaville toimille. Eli jos pääomavaatimusten pitäisi täyttää tehtävänsä. Ja jos niitä ei haluta sitten muiden, muita tavoitteita ajamaan, niin mitä te tästä ongelmatekasta sanotte? Ja sitten toinen kysymys. Ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että tarvitaan tallitussuojajärjestelmä, talletusvakuutusjärjestelmä pankkiunionin loppuun saattamiseksi. Ja että vastuuta täytyy jakaa. Oletteko te sitä mieltä, että teidän asettamanne tavoite, se, että suojan asteen pitäisi olla samanlainen kaikissa maissa, mitä tulee talletusvakuutuksiin tai talletussuojaan, voidaanko tätä toteuttaa pankki takuujärjestelmä, joka perustuu lainaustoiminnalla. Koska minusta lainapohjainen järjestelmä pitäisi järjestelmän aika entisellään. Well, thank you for, for, for... Kiitos kysymyksestä. Mä ensimmäinen kohta sanon suoraan, että komission jäsen pyysi Euroopan pankkiviranomaista tekemään arvion tästä, tuosta, näistä tukitoimista, ja sitä me teemme. Joten valvontaviranomaiset antavat panoksensa tähän EBA-prosessissa. Me tulemme analysoimaan tätä Kuten sanoin, tämän keskustelun pitäisi pohjautua empiiriseen näyttöön. Onko näyttöä, että riskit ovat alhaisempia yhdellässä toimissa toisenlaisten sijasta? Tässä meidän pitäisi tarkastella näyttöä. Sama koskee pk-yritysten tukea. Me teimme kunnon analyysin, että diversifioitu PK-yrityssalkku on vähemmän riskipitoinen kuin se, että olisi salkussa ainoastaan suuryrityksiä, joilla on samanlainen profiili, mikä johti PK-yritysten riskiprofiilin muuttamiseen, joka heijastuu myös Basel-prosessissa nyt. Eli tässä meillä on empiiristä näyttöä. Jos te olette oikeassa, jos me haluamme muuttaa siirtyä ruskeasta vihreäksi. Totta on, että jotkut sektorit saattavat muuttua riskipitoisemmaksi ja jotkut ovat vähemmän riskipitoisia. Miten tämä heijastus meillä? Mutta asia on niin, että tämä kestävyyskeskustelu pistää sekä valvontaviranomaista että pankkeja ajattelemaan pitkän aikavälin riskejä. Ja nyt jo sisäisiä malleja tar- tarkastella riskiparametrien estimointia, niiden aikahorisontti on maks yksi vuosi. Ja nyt tai kolme. Se, että pankit tarkastaisivat pit, pitemmän aikavälin riskejä, mahdollisesti ne identifioisivat ää, tekijöitä, jotka ovat pitkällä aikavälillä riskipitoisempia, koska joku sektori tulee kärsimään siirtymästä ruskeasta vihreään se pitäisi ottaa mukaan valvontaprosessiin. Ja me olemme kehittämässä valvontaodotuksia, jotka viestimme pankkeille, jotka koskevat sitä, mitä pankkien pitäisi ajatella riskinhallintaa tässä suhteessa. Voimmeko he saada tätä näkymään erityisissä tukitekijöissä, jotka koskevat vihreitä tai rankaisevat ruskeata? Tästä meillä ei ole riittävästi näyttöä Eriksen suhteen. Jos ajatellaan Eriksen tätä lainaa, antalainauspistettä, niin paras tämä olisi, että meillä olisi riskien yhdistämistä puulausta. Ja näkisimme, että riskejä hajautettaisiin myöskin talletussuojajärjestelmässä. Eli sama määrä rahaa tukisi talletuksia kaikkialle. Ja yksi asia menee keskustelussa usein ohi. Ja kyseessä ovat varat, jotka pankit maksavat riskipohjaisilla maksuilla. Ja vaikka olisi valtion tukea siinä tapauksessa, että talletussuojajärjestelmä ei tarjoa riittävästi suojaa. Pa- pankit sitten korvaisivat loppukäsittelyssä Xbox-maksuilla. Mutta lainastaminen, mukaan ottaminen tai likviditeettituki olisi hyvä. Minä, tämä olisi ensimmäinen merkki, ensimmäinen tavallaan vakuutuskeino ja osa tästä menemään oikeaan suuntaan. Marta Schella. Sì, grazie. Eh, tre Kiitos oikein paljon. Kolme ihan lyhyttä kysymystä teille. Ensinnäkin eilen Italian parlamentti hyväksyi päätöslauselman ja siinä on ehdot Euroopan vakausmekanismin uudelleen tarkastelulle, joka vaatisi pakettia, jossa Italian pankkien valtionvelka kirjat jätettäisiin ulkopuolelle. Puhutaan tällaisesta geneerisestä talletussuojajärjestelmästä. Miten suhtaudutte tähän päätöslauselmaan? Eikö teidän mielestänne tämä keskustelu saattaisi aiheuttaa turhia pelkoja? Uskotteko, että tämä saattaisi johtaa siihen, että markkinoilla pelätään, että Italia on ylivelkaantunut maa? Toiseksi, Puhuitte vähän aikaa sitten siitä, että alan vakauttamiseksi pit- ei pitäisi tietyissä tapauksissa pitää kiinni pääomavaatimuksista. Valvojat ehkä muuttavat lähestymistapaansa EKPssä, e kun puhutaan likviditeetistä ja pääomavaatimuksista. Pitääkö tämä paikkaansa? Ja sitten Baarin pankki on esillä kysymyksessä, jossa puhutaan tallettajien rahojen suojaamisesta, koska se on nyt sellaisessa prosessissa, jossa valtio joutuu puuttumaan ehkä miljardilla eurolla. Pidetäänkö tätä valtion tukena vai ei? Kiitos. Lähden helpommasta liikkeelle, eli tuosta viimeisestä. Meidän toimivaltaamme ei ole määritellä valtion tukia, joten olisi sopimatonta minun lähteä esittämään kantoja valtion kysymyksen kannalta. Tämä on vähemmän merkittävä laitos ja se on suoraan Italian pankin valvonnan alla. Mutta me olemme läheisissä yhteyksissä Italian viranomaisiin, jotta voimme seurata kehityksen kulkua. Ja sitten vakausmekanismista. Yhteistä vakausmekanismista. Minua huolettaa kovasti se, miten koko pankkiunioni keskustelua käydään. Kun keskustelua käydään tällaisten tiukkojen vaatimusten kautta, ei koskaan saada lopullista sopimusta aikaan jäsenvaltioiden kesken. Mielestäni meidän kaikkien pitäisi sopia ymmärtää se, että tämän prosessin lopuksi saadaan talletussuojajärjestelmä. Luultavasti myös, vaikka tiedän, että tämä on hankalampi kysymys ajatellen valtion vastuita. Ehkä tarvitaan jonkinlaiset yhteiset puitteet ja pitäisi olla mieluummin pankeilla monimuotoisemmat salkut. Ei niin, että italialaisilla on Italian valtion velkaa, saksalaisilla saksalaista ja niin edelleen, vaan monimuotoisempaa salkkua. Mielestäni eurooppalaisissa pöydissä pitäisi lähteä keskustelemaan siltä pohjalta, että prosessia saadaan nyt edistettyä pankkikannalta kannalta oman vastuualani osalta – tämä yhteinen järjestely kriisiratkaisurahaston osalta on tärkeää. Eli hätäjärjestely mahdollistaisi sen, että saadaan enemmän luottamusta siihen, että Euroopan unioni voi huolehtia myös suurempien ja monimutkaisempien pankkien purkamisesta, ja tämä olisi tärkeä tavoite koko pankkiunionissa. Ja sitten pankkien sulatumien osalta oikaisisin vähän tulkintaanne. En koskaan ole sanonut, että silloin ei tarvita samanlaisia pääomavaatimuksia, mutta usein on sellainen käsitys markkinoilla, että kun kaksi pankkia sulautuu, niin automaattisesti EKP lisäisi pääomavaatimuksia – jotka menisivät pidemmälle kuin kahden pankin pääomavaatimukset ennen sulautumista. Haluaisin sanoa, että me katsoisimme oikeastaan tapauskohtaisesti pankin pääomasuunnitelmaa. Eli niin, ettei katsota vain päivää yksi, vaan keskipitkällä aikavälillä syntyy prosessi, joka mahdollistaa vähimmäisvaatimuksiin vastaamisen. Tämä mahdollistaisi sen, että yleensä on tällainen uudelleenrakennusvaihe ja silloin saattaa olla tällainen pieni pudotus ja sitten päästään jälleen oikealle tasolle. Eli minusta tuntuu, että meillä on ylimääräistä kapasiteettia pankkialalla Euroopassa. Jonkinlaisen, jonkinlainen keskittäminen saattaisi olla hyvä. Ei välttämättä niin, että luodaan tällaisia jättiläisiä, mutta joskus keskittämistä tarvitaan enemmän pienten ja keskisuurten toimijoiden osalta. Kiitos oikein paljon, Pedro Marques. Thank you. Thank Kiitoksia herra Henri ja tiedoista, joita täällä annatte. Kysymykseni kahdessa osassa. Ensin prioriteettinne ensi vuodelta sanoitte selvästi, että prioriteetit jälleen ovat taseiden tervehdyttäminen pankeissa. Tietenkin pankit ottavat tämän huomioon toiminnassaan ensi vuoden aikana. Kun huomioidaan se, että pankit ovat tulleet tilanteeseen, missä ne ovat suurin piirtein vakaina. Tällä hetkellä noin 7 prosenttia oma pääoma on ollut määrä paljon vähemmän riskialttiissa ympäristössä taseet ovat vähemmän riskit, riskittömämpiä. Pitäisikö tarkastella enemmän myös taseen rakennetta, eikä vain uudestaan uudestaan keskittyä taseiden parantamiseen? Eikö ole hiukan huolestuttavaa, että esimerkiksi Kuluttajaluotot yksityiselle kuluttajille on kasvanut paljon enemmän kuin luotonanto PK-yrityksille viime vuosina jota on tutkittu. Eikö meidän pitäisi alkaa valvonnassa tarkastella paljon enemmän taserakennetta ja antaa oikeita kannustimia niin kuin pitäisi pankkeja, jotka tukevat enemmän taloudellista aktiviteettia ja tuottavia sijoituksia. Ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen kysymys pankkiunionista ja sen loppuun viemisestä. On aika huolestuttavaa, että jälleen ollaan tässä rajaviiva ympäristössä päivästä toiseen. Emme siis tässä ympäristössä saa mitään loppuun vietyä. Mielestäni Suurin osa ihmistä oli samaa mieltä siitä, että me olemme tehneet jo paljon riskin vähentämistä ja riskin jakoa nyt tarvitaan. Tämä pilari pitää myös saada aikaan. Pankkisektorin integraatio e- Euroopan tasolla. Sillä on niin, siellä on niin paljon tehtävää, ei kyse ole vain edisistä. Edis, edis, edis on tietenkin kriittisen tärkeä. Sitten nämä turvalliset omaisuuserät, valtiovastuukysymykset, kriittisiä kysymyksiä, mutta enemmänkin pitäisi voida tehdä maksukyvyttömyysjärjestelyt ja muut. Voitteko tänään ottaa esille tai ehkä lähettää tälle valiokunnalle jatkossa näkemyksiänne muista vaiheista, joihin voidaan ryhtyä, jotta voidaan integroida paremmin Euroopan pankkisektoria, eikä keskitytä vain aivan kriittiseen kysymykseen, joka on tämä EDIS. Thank you very much. Well... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymyksenne. Toistan nyt uudestaan. Me olemme vakavaraisuusvalvojia. Meidän valtuutuksemme mukaisesti keskitymme riskeihin. Tämä ei tarkoita sitä, että kiinnitämme huomiotamme vain äh, ongelma omaisuuserin kriisin jäljiltä esimerkiksi, mutta niihin pitää kiinnittää asiallinen huomio ja pyrkiä siihen, että viedään loppuun tämä siivousoperaatio, koska jos tulee uusi lama taantuma ja, jos, ja niin kuin on nyt pankkiunnissa ja vieläkin on näitä ongelmaluottoja luottoja 40 30 prosenttia on näitä NPL-lainoja, niin silloin nämä pankit ovat kyllä aika isoissa vaikeuksissa, jos tällainen tilanne syntyy. Tähän meidän pitää kiinnittää huomiota, mutta me tarkastelemme riskejä myös muista kulmista katsottuna. Tällä hetkellä pankit, erityisesti kun ajatellaan alhaisten korkojen ympäristöä, ovat siirtämässä salkkujaan, yrittävät saada kannattavuutta uusilta alueilta. Olette ihan oikeassa, kun sanotte, että kuluttaja luotonanta on kasvanut paljon, että tämä on tuottavampi alue, tietenkin tähän liittyy myös enemmän riskejä joskus. Olemme nähneet, että yhä enemmän vel- velkavipurahoitusta lainanottoa harjoitetaan. Emme tarkastele vain näitä ongelmasaamisia, vaan myös uusia riskejä, joita pankit ottavat kantaakseen ja varmistamme, että pankit mittaavat, laskevat riskinsä ja hallinnoivat näitä omaisuuden kunnolla. Sitten vielä sanoisin, koska tämä tuli esille tavalla monissakin puheenvuoroissa, siis vakavallisuusvalvojana me emme voi eikä meidän pitäisikään äärettä, asettaa mitäkin kannustimia pankeille rahoittaa tuota tai tätä talouden sektoria. Meille on tärkeää se, että silloin kun ne tekevät omia itsenäisiä päätöksiä, niin silloin ne hallinnoivat kunnolla omat riskinsä. Se on meidän Viestimme. Sitten pankkisektorin integraatiosta otitte esille hyvin tärkeän kysymyksen. Niin, on paljonkin mikä riippuu edisistä, koska ilman talletussuojajärjestelmää sitä käytetään sitten äh, äh, perusteluna, mm, mikä on pääomatilanne jossakin maassa, koska jos joku menee pieleen jossakin maassa, niin sitten pitää, muiden pitää kantaa vastuu tästä laskusta. Mutta meidän täytyy tämän kanssa nyt jonkun aikaa elää, koska en usko, että edisiä saadaan vielä huomispäivänä aikaan olette oikeassa, kun sanoitte, että meidän pitää työstää integraatiota joka tapauksessa toimia myös eri, eri alueilla. On, mon, on joukko kysymyksiä myös lainsäädännössä mielessä. Mehän käy, olemme käyneet pitkää keskustelua liquidity-poikkeusluvista, pääomapoikkeuksista, voidaanko antaa pankille ainakin pankkiunionissa unionissa oikeus arvioida vastuut varoja ja vastuita itsenäisemmin, mutta esimerkiksi me työstämme sellaista mahdollisuutta, että käytettäisiin enemmän ryhmien keskeisiä vakuuksia, jotta annettaisiin riittävät vakuutukset siitä, jos, että jos joku isku tapahtuu jossakin maassa, niin sitten emoyritys tukisi tätä ja siksi tämä ennalta varautuvaan päärahoittamiseen voitaisiin ryhtyä ryhmätasolla. Ja tätä kautta voidaan lainaisuus tukea myös tällaisia aloitteita. Siitä varmastikin olisi apua. Kiitos. No. Kiitos oikein paljon. Seuraava että Hübner. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Oikeastaan kolme kysymystä, lisäkommentteja vastasitte oikeastaan kysymykseen, ja, mutta haluaisin vielä katsoa muitakin aspekteja näissä kysymyksissä. Ensinnäkin olen aivan samaa mieltä siitä, että jos suunnitellaan, että pitäisi täysin vain harmonisoida maksukyvyttömyyslainsäädäntö, niin emme saa tätä aikaiseksi ehdotuksen, että tehdään näitä asioita vähän yksi osio kerrallaan ja tunnistettaisiin ensin ne alat, joilla pitäisi edetä nopeammin, on ihan ymmärrettävä – Joten minun kysymykseni olisi, voisitteko vain todeta pari kolme sellaista alaa, jolta harmonisointi voitaisiin aloittaa. Ja tämä auttaisi meitä ymmärtämään, ei nyt ehkä tänään, mutta tulevaisuuteen suuntautuen ryhmät tai rajat ylittävät tai isäntävaltio, kotivaltio kysymys. Olisiko teillä jotain kommentteja tässä yhteydessä? Ja toinen kysymykseni. Voin puhutte Yhdysvaltain puolelta, miten siivottiin kriisin jälkeisiä pankkeja, niin puhuttiin tällaisesta keskitetystä välineestä, joka voisi osaa meilläkin ihan eduksi teidän mukaan. Varmasti viittaatte pankkiunioniin, voisitteko kommentoida tätä? Arvostaisin sitä kovasti. Ja kolmas kysymys. Puhuitte vähemmän merkittävistä laitoksista ja teidän roolistanne tässä monimutkaisessa valvontaprosessissa myös niiden osalta. Ja kysymykseni olisi oikeastaan seuraava. Katsotteko tätä järjestelmän osalta vähän, vähän pidemmällekin ja miten ehkä valvontapuitteita voitaisiin ehkä vähän sopeuttaakin? Onko tällaista ajattelua käynnissä? teidän vastuualallanne. Paljon, kiito- paljon kiitoksia. Take the, your first two questions together, if you allow me. Uh, I think first, if you look at... Uh, uh... Jos tarkastellaan nykyjärjestelyä pankkien kriisinhallinnassa, meillä on maita, joilla on jossa insolvenssi hoidetaan ihan samoin kuin mikä tahansa muussa yrityksessä, ei ole mitään suojakeinoja velkaille. Meillä on myös RBV-pankki. Oli meidän arvion mukaan todennäköisesti nurin menevä pankki. Sen jälkeen Yhdysvaltain viranomaiset puuttuivat siihen, että se olisi osallistunut rahanpesuun, mutta paikallinen valvontaviranomainen ei kuitenkaan kyennyt aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyä. Ja sitten on tilanteita, joissa on hallinnollisia keinoja, eli menettelyjä, joilla puuttuu maksukyvyttömyyteen. Ja sitten on tapauksia, joissa paikallinen pankin alas ajaminen, siihen voidaan yhdistää valtion apua, kuten Veneton pankissa tapauksessa, johon Karikana viittasi. Tämä vaihteluväli on liian laaja. Pitäisi olla ha- harmonisoitu hallinnollinen järjestelmä kautta jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen talletussuojajärjestelmä on hyvä esimerkki, koska viranomaiset voivat ottaa hallintaan pankin, joka on menossa nurin ja joskus viikon lopun aikana ne ottavat pakin haltuunsa ja sitten talletusten omistajat tietävät, että he eivät menetä varojaan, koska Yhdysvaltain keskuspankki tai valtavarainministeriö takaa ää, laina. Tässä on konsolidointeja, pankkia poistuu markkinoilta näyttää ja pankkien taseita siistitään. Tällaisia työkaluja meillä pitäisi olla. Meillä on integrointoja. Jos, jos meillä on me, tämän tekisi kriisin ratkaisuneuvosta, ei olisi mitään kansallista harhaa tai painotusta, vaan meillä olisi eurooppalainen järjestelmä tätä puoltaisin. Ja vaikka valvonta on kansallisten viranomaisten käsissä, kuten tuomioistuin äsken mainitsi, meillä on kokonaisvastuu. Meillä on enemmän vuoropuhelua, meillä on, eh, olemme jakaneet prioriteetit kolmen ruokkaan korkea, keski ja alhainen prioriteetti. Ja me lisäämme vuorovaikutusta tässä vaiheessa korkean prioriteetin kanssa. Ja kriiseissä me olemme läheisessä yhteistyössä kollegoiden kanssa paikallisella tasolla. Ja meillä on holistisempi lähestymistapa, järjestelmätason lähestymistapa. Jos tarkastellaan tätä institutionaalista suojelujärjestelmää, jossa ajatellaan esimerkiksi säästöpankkeja tai osuuspankkeja – miten ne tämä tässä järjestelmissä, mitä olemme oppineet äskettäisessä kriisissä. Ja me myös lähennämme valvontamenetelmiä. Me annamme suuntaviivoja, sellaisia neuvoja, ohjeita vaikeille viranomaisille koskien sitä, miten tietoja alueita täytyy hallinnoida, Esimerkiksi järjestelmättömissä lainoissa meillä on Euroopan tason suosituksia. Ja nyt huol- pidämme huolta siitä, että niistä pidetään myös LSin tasolla huolta. Ja meiltä vaaditaan valvontaa esimerkiksi BNP Bank Latviassa, jossa otimme pankin valvonnan omaksi tehtäväksi ja me teemme arvion, että pankki todennäköisesti on toimintakyvytön ja nyt sen pankin lupa ollaan viemässä pois. Kiitos. Seuraavana Niina Kill. Um, Kiitoksia paljon. Joku viikko sitten puhuitte liikepankkikonferenssissa Basel kolmosesta ja suhteellisuudesta ja pankkien kestävästä rahoituksesta, tai kestävästä rahoituksesta, mutta sitten ette kuitenkaan oikein todennut, että pankkia pitäisi enemmän ka- pankkeja kannustaa näihin ympäristöhankkeisiin, erityisesti mitä tulee vihreän omaisuuserien pääomavaatimuksista. Sanoitte, että mandaattinen mukaisesti teidän pitää tehdä pankit turvallisemmiksi ja siksi pitäisi keskittää toimintaa riskeihin. Tiedän, että aikaisemmin keskustelussa on todenneet, että on olemassa järjestelmän riski, jonka ilmastonmuutos asettaa rahoitusjärjestelmille. Kuitenkin seuraukset fyysistä riskeistä ja myös perinteistä riskeistä, mielestäni niitä ei ole tarpeeksi laajalti tunnustettu. Eilen komission puheenjohtaja von der Leyen puhui parlamentissa uudesta vihreän kehityksen ohjelmasta ja miten se vaikuttaa kaikkeen yhteiskunnassa. Minun kysymykseni kuuluukin selkeästi, että EKP ja muut pankit kautta EUn vieläkin ovat varhaisessa vaiheessa, kun ovat pohtineet omaa vastuutaan, miten pitäisi puuttua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja miten se tulee vaikuttamaan rahoitussektoriin, koska te keskitytte edelleenkin vakauteen ja pyritte estämään uutta finanssikriisiä, niin kuin se, joka ratkaistiin kymmenen vuotta sitten. Oikeastaan kysymykseni kuuluu teille. Minkälaisia mekanismeja uskotte EKPn ja keskuspankkien tarvitsevan, jotta ne voit auttaa ja ohjata pankkisektoria ja rahoitusjärjestelmää, jotta ne toimisivat kestävämmällä pohjalla. Hyväksyttekö sen, että kun puhutaan ilmastonkriisin riskiin, se asettaa riskin rahoitusjärjestelmää ja sen pitäisi olla prioriteetti teidän mandaattinne mukaisesti myös? Uh, this allows me to clarify. Tätä kautta voinkin nyt selventää tässä yhden seikan en haluaisi, että teillä on sellainen vaikutelma, että EKP ei käsittele yhtä ykkösprioriteettia EU:ssa. Tämä kuuluu EUn mandaattiin perussopimusten mukaisesti ja me näemme tämän kuuluvan meidänkin mandaattiimme. Meidän pitää tukea unionin tavoitteita ja todellakin ympäristökysymykset, kestävyysasiat ovat hyvin korkealla Euroopan agendalla ja ovat myös meille tärkeitä kysymyksiä mietin vain tässä, mikä on paras keino saavuttaa nämä tavoitteet, millä välineillä. Esimerkiksi komission toimintasuunnitelmassa ja e- EBAN vakiviranomaisen suunnitelmassa puhutaan tiedon ilmoittamisesta, julistamisesta ja kun saadaan taksonomian luokittelu aikaan vihreistä omaisuuseristä, niin ne ovat sitten tärkeä puite pankkien ilmoitusvelvollisuudella. Se voisi olla aivan uskomattoman hieno tuki kestävyydelle. Olemme nähneet hiljattain, ja on ollut sellaisia huhuja, että pankit joissakin maissa omasivat varsin vähän tällaista ympäristökeskitettyä uskottavuutta. Mutta sitten pankit menivät julkisuuteen sanoivat julkisesti, että heidän tavoitteensa on siirtyä kestävämpään vihreämpään suuntaan. Joten tällainen ilmoitusvelvollisuus voi olla hyvinkin vahva väline tässä mielessä. Lisäksi teemme paljonkin työtä sen suhteen, miten pankkien pitäisi hallinnoida riskejään, jotka liittyvät ilmastoriskit tietenkin, fyysiset riskit tai luonnonkatastrofit esimerkiksi. Tämä on tärkeä elementti. Näin voi, tätä kautta voidaan myös tukea taloutta näiden kehitysten olemassa ollessa. Tämä on myös siirtymävaiheen kannalta merkittävä. Ja sitten niin kuin aikaisemmin sanon, olemme todella kehittämässä valvojan odotuksia. Mitä odotamme pankkien tekevän, kun ne kiinnittävät enemmän huomiota näihin aspekteihin? Jos esimerkiksi hyväksyy vakuuksia 25 vuoden lainaan luottoon joka, jonka arvo sitten vahvasti laskee, koska mukana on esimerkiksi asbestuselementtejä. On selvää, että vakuuksien arviointi ja hinnoittelu, sen ei pitäisi perustua tämän päivän arvoon, vaan ottaa huomioon myös vaikutukset, että ei enää suvaita jatkossa tämän tyyppisiä omaisuus esineitä tai eriä. Joten tähän on eri välineitä. Ja sitten yksi väline, joka minusta on varsin hyvä ja johon suhtaudun myönteisesti, kestävyydessä on se, että käytetään näitä stressitestejä. Stressitesti on mielenkiintoinen väline, koska se mahdollistaa, niin kuin sanoin aikaisemmin, että silloin kun tavanomainen EBAn stressitesti, joka tullaan käymään esimerkiksi ensi vuonna, niin silloin toimimme kolmen vuoden rajoissa. Ehkä pitäisi ottaa kolmen vuoden aikahorisontti käyntöön. On hyvin vaikea ymmärtää, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa pankkisektorin riskeihin. Jos haluaa todella ottaa nämä faktorit huomioon siinä, miten pankit haluavat riskejä, niin silloin täytyy tavallaan tällainen erityinen operaatio tehdä keskittyen tähän, ja nyt jo kehitetäänkin tällä alueella välineitä, ja EKP toimii myös asiassa, joten paljon työtä ja tukea tälle tavoitteelle. Ainoa kysymys, jonka esittäisin, se, että käytetään pääoma vakavaraisuussääntöjä, onko se jonkinlainen verokannustin, jotta suositaan jonkin sektorin rahoittamista toisen kustannuksella. Tässähän taustalla oleva riski on omat riskinsä, mutta ennen kuin näin tehdään, niin täytyy ainakin tehdä laaja kattava analyysi taustalla olevista riskeistä. Selvä, kiitos oikein paljon. Ja nyt oli siis Sven Kikodin vuoro. Toinen kierros vielä. Tykylinys sittenkin. Minulla oli väärä tieto täällä. Kiitos, keskustelimme Svenin kanssa tästä. Anteeksi, että me kertoneet. Puheenjohtaja ja Fintech pankkeihin on viitattu niihin, niiden mahdolliseen kasvuun. Ja minua kiinnostaisi lisenssikysymykset joihinkin riskeihin liittyen. Toimivat fintech-pankeille mm, myönnetään, mutta te ette valvo niitä, vaan kansallinen valvoja. Ja edessä olevan Brexitin takia on vähän tällaista valvontaa tai kilpailu kilpailutilannetta niiden yritysten osalta, jotka ovat saaneet siellä toimiluvan. Ja tämä luo vähän ongelmia. En tiedä, oletteko sitä mieltä, että valvontakilpailu on tässä ongelma. Tällaiset fintech hobbit esimerkiksi. Ja ehkä moraalikatto myös, koska toimilupa tulee EKPltä, mutta valvonta hoituu kansallisen valvojan toimesta – Joten minun kannaltani moraalikatoa saattaisi olla valvojan osalta. Oletteko samaa mieltä? Molemmat ongelmat, moraalikato ja valvontaan liittyvä kilpailu, haittaa markkinoiden integriteettiä potentiaalisesti. Seuraatteko tätä kysymystä, tiedostatteko tämän ja Voisitko ajatella, että tästä aiheesta voitaisiin yksityiskohtaisemmin keskustella, koska täällä valiokunnassa on nyt fintech-työryhmä ja tutkimme tätä yksityiskohtaisemmin. Haluamme tietenkin yhteistyötä teidän ja muiden toimijoiden kanssa. Onko EKP vastuulla toimia tässä vaiko Euroopan pankkiviranomaisen, joka on enemmän vastuussa standardeista? Varmasti keskustelua tästä aiheesta tarvittaisiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvin kiinnostava kysymys ja tärkeä ongelma. Todellakin näemme uusia tulijoita markkinoille, erityisesti uuden teknologian alalla. Ja kuten aivan oikein mainitsitte, Brexit-prosessikin saattaa johtaa siihen, että monet fintech-yritykset annovat toimilupaa pankkiunionin alueella, jotta voisivat tarjota edelleen palveluitaan myös Brexitin jälkeen. Joten ensinnäkin kaikkein tärkein kysymys on se, että keskeisin tehtävä meillä tässä prosessissa on käyttää tätä toimilupaprosessia, joka on meidän käsissämme. Me myönnämme toimiluvat, joten kuten aivan oikein sanoitte, on tärkeää huolehtia kunnollisista toimilupapuitteista uusien fintech-pankkien osalta. Me painotamme paljon esimerkiksi johtokuntaan tarvittavaa osaamista, pilvi, ulkoistaminen, tällaisia tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä myös Brexit-yhteyksissä. Eli ensinnäkin on tärkeää, että on tiukat toimilupa puitteita. Ja tietenkin niin kauan kun ne ovat merkittävän laitoksen kynnyksen alla, ne jäävät valvonnan osalta kansallisen viranomaisen alle. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö meilläkin seurattaisi tapahtumia. Erityisesti, kuten mainitsin aikaisemmin, tällainen niin kutsuttu fintech-vuoropuhelu aloitettiin. Ensimmäisen työpajan tällaiset pankit ja valvojat on jo kutsuttu keskustelemaan tämän liiketoimintavallin erityispiirteistä. Kuten mainitsin, ensin meillä pyritään ensin analysoimaan näiden pankkien piirteet ja liiketoimintamalleja. Tämän analyysin tulokset julkaistaan kertomuksessa, joka julkaistaan tammikuussa. Yleisesti ottaen todella haluamme, että Brexitin jälkeisissä puitteissa ei ole sijaa sille, että syntyy sellaisia laitoksia, jotka voivat jotenkin löytää parhaat mahdollisuudet poikkelehtiä siellä sääntöjen alla. Eli pitäisi noudattaa meidän puitteitamme. Jos fintech-yritykset kilpailevat pankkien kanssa ilman pankkitoimilupaa, niin silloin on tämä ongelma, johon viittasin aikaisemmin. Meidän pitää yhdessä huolehtia siitä. Pankkiviranomaisella on tietenkin tässä tärkeä rooli, mutta teknologia neutraalius on puitteiden osalta mahdollista samoin kuin se, että saadaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Kiitos. Pari minuuttia menettelyyn ilman puhelistaa. Sirpa Pietikäinen, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. On erittäin järkevää, että ei ole tämä vihreä tukki osa, koska ympäristöriskeihin voi liittyä merkittäviä rahoitusriskejä, mutta toisaalta tällä keskusteltiin sitä, että meidän pitäisi paljon paremmin arvioida pitkällä aikavälillä y- ympäristö, mutta myös ympäristöriskejä, mutta myös riskejä, jotka liittyy biologiseen monimuotoisuuteen. Voisitteko kertoa vähän, miten olette integroineet pitkän aikavälin ympäristöriskit teidän arviointiin ja pankin suuntaviivoihin? Koska tällaisia arvioita on paljon aloitteita, joilla pyritään takaamaan arvioiden johdonmukaisuus eri järjestelmissä, jotta esimerkiksi hyödynnettäisiin uutta luokittelua taksonomiaa tällä alueella. Ja sama koskee myöskin kiertoa, taloutta ja muita alustoja, joissa käytetään samoja eh, indikaattoreita ja sitten lähivertailla kohtaa myös eh, Euroopan investointipankki, joten aika paljon työtä tehdään eri alueilla. Paljon. Kiitoksia. Me olemme kovasti mukana rahoitusjärjestelmän vihertämisverkostossa, jossa yksi valvonta neuvostojohtaja Frank Ellerson Hollannista on mukana. Me arvioimme riskejä, mahdollisuuksia ja mitkä tekijät muuttavat pankkien toimintatapaa. Työskentelemme Euroopan investointipankin kanssa läheisesti sek taisi ei viime viikolla ää, tiekartan siitä, mitä he aikovat tehdä ilmastokysymyksissä. Ja me tuemme tuota strategiaa voimakkaasti. Tähän, tässä vaaditaan työtä esimerkiksi stressitestin kehittämistä myöskin, ää, transparenssia ja sitten luottoriskien on kytköksessä tähän – Pankit katsovat tällä hetkellä meidän kapeita valvontatehtäviä. Ja, ja me olemme tehneet hoitoksen mer- merkittävimmistä, vähemmän merkittävimmistä instituutioista tarvemme, kuinka tietoisia ne ovat ilmastoriskeistä. Ja sitä käytetään, jotta saataisiin vuoropuhelua pankin kanssa. Mainitsin tämän teollisuuden workshopin ja meidän ja paikallisten viranomaisten yhdenmukaisen toiminnan ja me tällä hetkellä vaadimme valvonta tehtäviä, joilla puututaan ilmastoriskiin. Kysymys siitä, miten saadaan nämä tehtävät rakennettua sisälle jatkuvasti käynnissä olevaa valvontaa. Eli Pilari kakkosen prosessi tarkastelee erittäin läheisesti tietoisuutta esimerkiksi hallintoneuvoston valvontaa. Onko joku pakin hallintoneuvostossa joku, joka näitä asioita ymmärtää. Miten tämä vaikuttaa pankin pä- pääomarakenteeseen, pääoman hankintaan? Olemme kovasti yhteistyössä tämän verkoston kanssa, joka pyrkii rahoitusjärjestelmän viertämiseen ja myöskin ei e- Euroopan ilmastotipankin politiikka on meille läheistä ja tämän yhteistyötä. Thank you to Kiitos, kiitos oikein paljon herra Enri kiitos kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Tähän päättyy julkinen kuulemistilaisuus. Ja me siirrymme, tai oikeastaan palaamme kohtaan kaksi ja kohtaan kolme esityslistalla. Aikaisemmin lykkäsimme näitä kohtia. Ensinnäkin muutama ilmoitusasia. Nimitysmenettelyistä Euroopan keskuspankin koordinaattorit hyväksyivät kysymyksistä, joita esitettiin ehdokkaille, jotka nimitettäisiin EKP ja äänestys Ekonissa kolmas joulukuuta. Kriisiratkaisuneuvostokoordinaattorit sopivat tulevista askelista nimityksistä ja tilastotieteellisen komitean osalta hyväksyttiin Werner Langen Esakin nimitykset, parlamentin nimitykseksi Esakin ja sitten työryhmistä. Koordinaattoreiden keskustelun jälkeen päätettiin työryhmän 22 jäsentä. Ekonin puheenjohtaja johtaa puhetta kilpailupolitiikan työryhmä 12 jäsentä, puheenjohtajuus menee EPP-ryhmän, euroon liittyminen 12 jäsentä, puheenjohtajuus SED-ryhmän, pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet työryhmä 12 jäsentä, puheenjohtaja tulee Renew-ryhmästä, Fintech-työryhmä 12 jäsentä, puheenjohtaja vihreästä ryhmästä. Puheenjohtaja on pyytänyt, että että jäsenten ja puheenjohtajien nimet lähetettäisiin perjantaihin mennessä 29. marraskuuta, eli niiden pitäisi meillä olla jo perjantai 29. marraskuuta. Ja rahoitustukityöryhmää johtaa edelleen Ekonin puheenjohtaja. Selvä. Ja sitten vetoomuksista Alfred Samt nimettiin Ekonin jäseneksi vetomusverkostoon. Ryhmiltä pyydettiin nimiä varajäseneksi tähän verkostoon. Ja noin ymmärtää, että jos kommentteja ei tehdä torstai 21. marraskuuta mennessä, niin seuranta yhdeksän saadun vetomuksen osalta on hyväksytty sellaisena kuin koordinaattoreiden ehdotuksissa – esitettiin tasa-arvoverkostoon, se mitä se Monika Semedo on nimetty Ekonin jäseneksi ja Kira Peter Hansen varajäseneksi tähän verkostoon. Selvä. Taloushallintokysymys. Ohjauskausipaketti. Me katsomme tammikuisia päivämääriä, jotta voitaisiin käydä vuoropuhelu komission jäsenten kanssa. Budge Ekon kokous EIPn puheenjohtajan kanssa on esitetty, että keskustelu käytäisiin 13. tammikuuta Strasbourgissa. Tämä ehdotus hyväksyttiin. Euroopan parlamenttiviikosta päätettiin parlamenttien välisestä valiokuntakokouksesta, josta vastaavat vastaa Ekon ensimmäinen aihe kohti uutta kansainvälistä verojärjestelmää OECDn edustaja ja parlamentin jäsenet vuoden 2020 puheenjohtajavaltioista pyydetään puhujiksi. Ja toinen aihe avoimuudesta kestävyyteen ESG-tavoitteet tavoitteet rahoitusalalla ja tähän pyydettäisiin komission ehdo, edustaja ja tulevan vuoden kausien parlamenttien edustajia. Ja sitten lopulta päätöslauseman luonnos konflikti, etu, ristiriidat. Ja tästä on tarkoitus äänestää myöhemmin tänään. Ja sitten viimeinen kohta ennen äänestystä, raportit käynnissä olevissa kolmikantaneuvotteluista, Ekon Envi-kolmikanta puitteet kestävälle investoinnille kolmas ja viides päivä joulukuuta kaksi kolmikantaneuvottelua järjestettiin näinä päivinä ja neuvottelutiimit periaatteessa sopivat keskeisistä poliittisista kysymyksistä, hallintokysymyksistä de- delegoitujen säädösten käyttämisestä ja asiantuntijaryhmän asettamisesta ja soveltamisalaan mitä tulee tiedonantovelvollisuuteen ja se, miten otetaan siirtymäaktiviteetit mukaan näihin tiedonantovelvollisuusiin. Ja sitten fossiilisten polttoaineiden jättäminen ulkopuolelle. Tämä lisätyö on vielä käynnissä. Odottelemme siis tuoreempia kysymyksiä ja joka rahoituskysymyksessä kolmikantan neuvotteluista neljäs tuorein tapaaminen oli joulukuun 11. päivä ja aluksi neuvosto ilmoitti, että vieläkään ei ole saatu riittävästi palautetta jäsenvaltiolta ristiriitaisesta kysymyksestä investointirajoista ja harkinta-ajasta. Määräaika oli asetettu ensimmäisen kolmikan jälkeen kello neljältä. Meillä oli yksi kokous aamupäivällä ja seuraava oli tarkoitus järjestää iltapäivällä seitsemän jälkeen, joten määräaika oli kello neljältä iltapäivällä, että neuvostosta saataisiin palautetta. Vaikka edistystä on syntynyt muissa kysymyksissä, puheenjohtajavaltio päätti perua toisen neuvottelutapaamisen illalta, koska mandaattia ei saatu jäsenvaltiolta joten neuvottelutiimi odottelee palautetta puheenjohtajan valtiolta ennen kuin suunnitellaan viidettä kolmikanta tapaamista, joten odotellaan neuvostoa. Ja nyt siirrytään äänestyksiin. Instituutio- ja elimet talous- ja rahaliitossa palvelussuhteen päättyminen, päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen – Yritän vaan löytää kaikki paperini. Okay, let's first do a test. Ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Everyone is voting. Ovatko kaikki äänestäneet koeäänestyksessä? Äänestys päättyy. Selvä. Hyvä. Lähdetään liikkeelle. Aloitetaan äänestys kohta yksi. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kaksi. Tarkistus yhdeksän. Ja kymmenen. Identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11. Tarkistus 11 puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta neljä alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Kohta kuusi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistu 26 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Mm, what is 25? 25. Sorry? Niin, olkaa hyvä. Ilman mikrofonia. Please, yes. Selvä. So, has everybody... Ovatko kaikki äänestäneet? Voinko äänestyksen päättää? Äänestys päättyy. Uh, now we have... Nyt Renew-ryhmässä on yksi ääni liikaa. So the, sorry, but uh, we have to... Anteeksi, mutta tämä on nyt korjattava. So, adopted. So... Hyväksytty. Tarkistus 28, ei anteeksi 26, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 13 alkuperäinen teksti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Sitten yhtenä ryhmänä viitteet yhdestä neljään puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä viitteet viidestä toista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä 12-17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joiden tasakappaleet Asta d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetään päätöslauselmasta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vau. Wow. Hyväksytty. Thank you. So. Kiitos. Just one minute. Hetkinen vain. Okay, please, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Puheenjohtajalle tuli muita hoidettavia asioita, joten minua pyydettiin johtamaan puhetta kohdassa kuusi yhteinen arvonlisäverojärjestelmän pienyritysten erityisjärjestelmän osalta. Mielelläni annan Ides Weiderille esittelijälle puheenvuoron. Yeah. If remaining, my colleagues would turn... Kiitoksia. Jos kollegat kiinnittäisivät hiukan minunkin huomiota, niin lyhyesti esittelisin teille tämän mietinnön. Hyvät kollegat, ALV-vero, hallinnolliset velvollisuudet ja yritykset toimivat myös ALV-keräjinä. Tämä synnyttää kustannuksia, jotka ovat korkeampia pienille ja keskisuurille yrityksille kuin isommille yrityksille huolimatta pienyritysten poikkeuksesta, joka on kuitenkin olemassa ja käytössä. Erityisesti tämä koskee rajat ylittävää toimintaa. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa tämänhetkisiä ALV-sääntöjä, jotta luodaan modernit, yksinkertaistetut PK-yritysjärjestelmät, jotta vähennetään kustannusta syntyy alvelvoitteista niin kotimaan tasolla kuin EU-tasollakin. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska pienet yritykset ovat todellakin EU-talouden selkäranka. Tämän takia meidän pitäisi etsiä keinoja yksinkertaistaa niiden työtä ja luoda sellainen veroympäristö, joka auttaa niitä kasvamaan ja lisäämään kauppaa rajat ylittävästi. Näin voidaan vauhdittaa työpaikkojen luomista myös. Tämä lainsäädäntöehdotus kuuluu kuulemismenettelyyn Parlamentti hyväksyi päätöslauselmansa 11. syyskuuta 2018 viime vuonna. Neuvosto päätyi yhteisymmärrykseen yleistä lähestymistavasta 8. marraskuuta tänä vuonna ja päätti uudelleen kuulla parlamenttia, koska sen teksti on olennaisesti erilainen kuin komission alkuperäinen ehdotus, joka laadittiin 8 viime vuoden tammikuun 18. päivä. Jotta saavutetaan tavoiteehdotuksessa, komissio otti käyttöön useita toimenpiteitä, jotka on säilytetty neuvoston versiossa. Esimerkiksi siirtymävaihe PK-yrityksille, jotka siirtyvät poikkeuksesta normaaliin tavanomaiseen alvijärjestelyyn. Sitä on laajennettu tätä siirtymävaihetta. Tämän lisäksi, mitä tulee keskitettyyn asentopisteeseen pk-yrityksille One Stop Shop, joka kehitettiin neuvoston yleisessä lähestymistavassa, ja tämä liittyy tiedonvaihtoon jäsenvaltioiden kesken. Tämä on myös linjassa parlamentin pyynnön kanssa, viitaten sen aikaisempaan mietintöön. Lopuksi meidän pitää varmistaa, että taakka pienille yrityksille pienenee. Tämän takia neuvostoa kehotetaan toteuttamaan uusia sääntöjä mahdollisimman nopeasti käytännössä. Kun otetaan huomioon se, että parlamentin näkemykset on otettu mukaan neuvoston kantaan ja on hyvin lyhyt aika ollut laatia tätä mietintöä, niin ehdottaisin, että käytämme yksinkertaistettua menettelyä – ja mitään vastalauseitahan ei ole tätä tässä kohtaa esitetty ja toivon, että mietintö hyväksytään ensimmäisessä tammikuun täysistunnossa Strasbourgissa. En ole varma, että annatte minulle vielä lisää aikaa, joten haluan nyt tässä yhteydessä jo toivottaa kollegoille hyvää lomaa, hyvää joulua ja onnea ja menestystä ensi vuonna. Kiitoksia. Paljon kiitoksia esittelijä. Tavamme teille hyvää joulua myös. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Alfred Sant, SND, ensiksi kiitos uudelle esittelijälle tästä asiakokonaisuudesta ja parhaat joulun ja hyvän uuden vuoden toivotukseni. Tällä ehdotuksella pyritään saamaan joustavuutta pk-yrityksiin Yrtäsen tapauksessa joulukuun mietinnössä parlamentti parasti tekstiä. Siinä todettiin, että PK-yrityksellä olisi mahdollisuus poikkeuksen kahdeksan vuodeksi ja yhdeksän vuodeksi PK-kynnistä kasvatettiin ja ehdotettiin, että komissio loisi verkkosivustot, jossa selitetään arvonlisäpoikkeuksen mahdollisuudet ja myöskin on vähennetty sääntöjen noudattamisen taakkaa. Joten tämä pitää, olemme samaa mieltä, että tämä pitäisi nopeasti muuttaa kansaksi lainsäädännöksi ja kaksi, kannatamme neuvostossa hyväksi 21. 11. hyväksytään tekstissä ja nyt Karolin Nachtigal Renewsta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos edustaja Väinö tehdystä työstä. Hienoa, että yleisnäkemysneuvostossa löydettiin marraskuussa. Sitähän on odoteltu jonkun aikaa jo parlamentin puolelta. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että PK-yritykset ovat hyvin tärkeä asia Euroopan taloudessa. Ja PK-yrityksille on tällainen poikkeus jäsenvaltiossa, jossa PK-yritys toimii, mutta ei jos yritystoimii rajat ylittävästi. Minä toivoisin, että voisimme saada tämän asian päätökseen niin, että myös rajat ylittävät toimet voivat hyötyä tästä poikkeusjärjestelystä. Yleisesti ottaen sekä komissio että neuvosto että Euroopan parlamentti pyrkivät siihen, että hallinnollinen taakka pienenisi ja samoin taakasta syntyvä taloudellinen taakka. Ja uskon, että tämä auttaisi pk-yrityksiä kaikkein parhaalla tapaa. Tämä on askel oikeaan suuntaan, tämä ehdotus, joten täysin tuen. Ja tuen myös yksinkertaistettua menettelyä. Ja myös toivottaisin itse hyvää joulua. Ja nyt vihreät. Mulle Scott Keitsa ei ole täällä, kukaan ei halua puhua sieltä. ID-ryhmä, haluaako joku puhua? Ei kukaan. SER. Kiitos. Olen samaa mieltä, mitä edellispuhujat ovat sanoneet. Eikä ole paljon lisättävääkään. Minusta neuvosto yleinen lähestymistapa on tervetullut, koska äh, tämä ehdotus vähentää pk-yritysten ALV arvonlisäjärjestelmän taakkaa ja toivottavasti tämä voidaan hyväksyä tulla menettelyllä. Kiitos. Entä Goe? Ehdotan, että etenemme yksinkertaistetulla menetelmällä ilman muutoksia 52.1 artiklan mukaisesti tämä teksti on 28.11. jos teille sopii. Ehdotan tämä hyväksytään yksinkertaisella menettelyllä ilman tarkistuksia. Tarvitaan kuusi jäsentä tämän säännön soveltamiseksi Tämä on hyväksytty. Hyvää joulua. Paljon kiitoksia rouva esittelijä. Tämä menee siis täysistuntoon, totta kai. Kiitos. Now we can move to uh, item seven. Kohta seitsemän, joka pitäisi olla minun mietintö. Minut on pyydetty korvaamaan puheenjohtajaa ja millä on nyt kaksi hattua. Kilpailulainsäädäntö saattaisi kieltää sen. Täytyy olla varovainen, koska mietintä käsittelee kilpailupolitiikkaa. Tämäpä on hankalaa. Esittelijänä. Nyt en ole puheenjohtaja, olen sitten, eli Puhu ranskaa. Kiitänkin teitä kaikkia, hyvät kollegat, erityisesti varjoesittelijöitä, joiden kanssa meillä oli oikein hyvää yhteistyötä asiassa. Tämä on tietysti valiokuntaluonteinen mietintö, mutta se on ratkaisevan tärkeä monistakin syistä ja erityisesti kolmesta syystä. Meillä on uusi komissio, uusi varapuheenjohtaja siellä, joka on vastuussa digitaalisista kysymyksistä ja kilpailusta ja tunnemme hyvin hänen päättäväisyytensä. Tästä voidaan vain olla iloisia. Sitten kilpailupolitiikka loppujen lopuksi, niin kuin se alun perin laadittiin, se on täyttänyt alkuperäisen roolinsa, on integroitu eurooppalaisia markkinoita, kilpailut vapaata, vääristämätöntä yritysten välillä Euroopassa ja tätä kautta kuluttajat ovat myös tästä hyötyneet, mutta kuitenkin nyt yhä enemmän ollaan tietoisia laajemminkin siitä äh, jäsenvaltiotasolla ja kansallisten parissa, mutta myös komissiossa tästä lähtien, että kilpailusäännöt eivät enää sovellu nykypäivän maailmaan. Ne eivät ole tarpeeksi tehokkaita, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin. Mietinnössäni halusin korostaa neljää perus akselia tai suuntaa, joita varmasti tullaan ta- ta- tarkistamaan ja täydentämään, mutta mielestäni ne ovat ne pilarit, joiden kohdalla on kiireellistä ja välttämätöntä toipia, toimia ripeästi. Ensin, ensimmäinen akseli on tietenkin kilpailupolitiikan rooli globalisaation yhteydessä. Tämä on avainasemassa, sitä pitää vahvistaa, kun ajatellaan haasteita, jotka hyvin tunnemme ja jotka liittyvät globalisaatioon. Vetoan ensinnäkin siihen, että komissio hyväksyisi globaalimman kokonaisvaltaisemman lähestymistavan, joka suosii teollista yhteistyötä, jotta voidaan mahdollistaa sen, että syntyy tällaisia eurooppalaisia johtavia yrityksiä, jotka kilpailuvat kilpailukykyisen maailmantasolla. Ja ehdottaisikin tässä asiassa, että tarkistettaisiin, miten määritellään relevantit markkinat, jotta voidaan ottaa huomioon globaali ulottuvuus ja mahdollinen tuleva kilpailu ja olisi sellaisen pitkän aikavälin näkemys asioista. Olenkin iloinen, että viikonossa komissaari Vestager, Vestager otti tämän ajatuksen esiin ja aikoo tarkistaa tiedonantoa vuodelta 1997, miten määritellään relevantit markkinat. Sitten, miten voidaan toimia tehokkaasti epälojaalia toimin, yritystoimintaa vastaan kolmansissa maissa, jotka hyötyvät paljonkin e, julkisista tuista. On välttämätöntä ja tämä on tärkeää käyttää ja vahvistaa erityisesti tähän liittyviä välineitä, joilla valvotaan suoria ulkomaalaisia investointeja, miten varmistetaan hankintamarkkinoiden vastavuoroisuus. Ei pidä olla naiveja. Pitää myös valvoa, että tasapainonsa tavalla sovelletaan eurooppalaisia valtiontukisääntöjä. Sitten toinen tärkeä akseli, digitaalinen, se ei ole enää oma alansa, vaan se luonnehtii talouttamme nykyään. Pitää soveuttaa, sopeuttaa kilpailusäännöt digitaaliseen ympäristöön ja tehdä välineistä tehokkaampia, joita on olemassa. Hinta ensinnäkin, se ei enää ole ainoa äh, mitta, mitata hyvinvointia kuluttajapalveluissa, vaan data, tiedot ovat uutta mustaa kultaa tällä vuosisadalla. Sitten dimensio, joka liittyy tietojen kokoamiseen, datan kokoamiseen. Tässä pitää ottaa huomioon määräävän markkinointiaseman väärinkäytös ja estää tällainen tietomarkkinoilla, datamarkkinoilla pitää alistaa kaikki keskittämistoimet ennakoivan valvonnan alaisuuden riippumatta kynnyksistä ja ottaa huomioon käänteinen todistustaakka, jotta väestetään tällaisia tällaiset tappoyritysostot, jotka ovat tällaisia keskittymisyrityksiä. Ja on tärkeää ottaa käyttöön valvontajärjestely ennen kuin kauppoja tapahtuu. Vetoaisin myös komissioon, mitä tulee tietojen, henkilö- ja rahoitustietojen keruuseen ja yritystietoihin määrävissä yrityksissä, joka heikentää kilpailua ja uhkaa yksityiselämää. Toivon, että kansalaiset ja kuluttajat voivat täysin vapaasti valita ja kehottaisinkin, että luotaisiin eurooppalainen kuluttajasuojaviranomainen. Mitä tulee sitten sakkojen tehokkuuteen? seuraavan seuraamuksen. Ensinnäkin komission antamat isot sakot, se on olennaista tietenkin, mutta se ei vielä riitä. Yritykset ottavat ne huomioon ja poistavat ja sitten lopulta kuluttaja maksaa laskun. Pitää käyttää muita oikeuskeinoja hyväksi. Ensinnäkin pitää enemmän käyttää toimia, jotka palauttavat terveen kilpailun ilman, että joudutaan käyttämään pit, pit, pitkiä, liian pitkiä antitrustimenettelyitä. Pitää varmistaa se, että käyttäytymisen muutokseen kohdennetaan toiminta tehokkaalla tavalla ja tuetaan uhriyrityksiä. Sitten, sitten eri muutoksia, joiden edessä olemme, on ihan välttämätöntä, että uudelleen pohdimme tekstejä, joita sovelletaan erityisesti sektoripolitiikassa ja otetaan huomioon nämä digitaaliset, ekologiset, teknologiset muutokset ja pitää priorisoida kansalaisten arkielämää, joukkoliikennettä, mediaa, digitaalisuuden alalla. Sitten säännöt. Tämän sääntöjä valtuutusta pitää tarkistaa ja myös tämä tärkeät Euroopasta yleisen mukaiset hankkeet on tärkeä kysymys. Tätä toimintaa pitää yksinkertaista ja keventää. Tähän pitää ottaa mukaan myös pienempiä hankkeita, jotka ovat jäsentössä roolissa. Pitää investoida uuteen teknologiaan. Tekoäly tietenkin on yksi tällainen kysymys pitää pystyä kehittämään saamaan kestävää kehitystä. Sitten Euroopan hyväksyy akkualan liittoon, vaan tällä tiellä pitää jatkaa ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti seuraa sen käytännön toteutusta. Sitten lopuksi tärkeä kysymys. Euroopan parlamentin täytyy täysin osallistua kilpailupolitiikkaan. Kilpailupolitiikkahan kuuluu pitkälti Euroopan komission käsiin, kun taas parlamentti, joka on kuitenkin ainoa suoraan valittu kansalaisten edustuselin, se on, sitä kuullaan liian harvoin eikä se ole kunnolla mukana. On olennaista, että parlamentilla on suurempi rooli kilpailusäännöissä – kongressi USA, sillä on oikeus joka, oikeus, joka aloittaa, jopa aloittaa tutkimuksia. No tietenkään Euroopan parlamentilla ei tällaisia valtuuksia ole niin kuin USA on, mutta on olennaisen tärkeää, että se voi seurata tärke- merkittävällä tavalla ja sen pitää, se pitää ottaa paremmin huomioon ja mukaan toimintaan. Sitten pitää myös vapauttaa tavallaan kilpailupolitiikkaa. Pitää ottaa huomioon teolliset tavoitteet, ympäristötavoitteet, maatalouteen liittyvät tavoitteet, kansainvälinen kaupa, kauppa, kauppa sosiaaliset tavoitteet. Kansalliset sääntelijät ja kansalliset kuluttajaryhmät, heidät pitää täysin ottaa mukaan toimintaan tällaista äh, siiloista pois pääseminen on hyvin tärkeää, jotta saavutetaan lopullinen tavoite ja toteutetaan Euroopan strategiaa. Haluan kiittää teitä, että kuuntelette nyt minua niin pitkään. Odotan jo innolla tätä tästä syntyvää keskustelua ja teille myös hyvää joulua minun puolestani. So I now give the floor back to... Ja nyt annan puheenvuoron suosikkipuheenjohtajallemme. Okay. Now I think we can uh, give the floor. Ja nyt voimme antaa puheenvuoron varjoesittelijälle EPP ja Berger. Ja, <clears throat> vielen dank. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Todellakin. Tässä on mietintöluonnos esillä ja Mielestäni esittelijä, jonka toinen on oikein esittänyt tämän, että Euroopan parlamentin kausi on nyt alussa ja siksi on hyvä tässä vaiheessa saada vähän uutta vauhtia kilpailupolitiikkaan. Periaatteessa voimme kaikki nähdä, että maailma muuttuu nykyään nopeammin ja jotkut asiat joita ei nähty pari vuotta sitten, ovat nyt sellaisia, että niihin pitää poliittisesti voida reagoida. Olen sitä mieltä, että tämä luonnos aivan oikein viittaa moniin tärkeisiin kysymyksiin, jotka ovat ajankohtaisia, kiinnostavia kysymyksiä. Ensimmäisessä osassa erityisesti, kun katsotaan sitä, että maailmassa on uusia tapahtumia, erityisesti Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Ja kysymys kuuluu, miten me eurooppalaisena kilpailupolitiikan kautta reagoimme. Tässä mielestäni mennään tekstissä oikeaan suuntaan. Euroopan sisämarkkinoille pitää avata mahdollisuus kuuluttaa myös yrittäjiä. Ja meidän on huolehdittava siitä, että – fuusiot e, otetaan huomioon tehokkaammin myös maailmanmarkkinoilla. Ja sitten tässä mietinnössäni myös puhutaan kilpailupolitiikasta kautena Melko hyvin joitain kysymyksiä pitää ehkä katsoa yksityiskohtaisemmin tiettyä säätelyä. Sen haluan sanoa omasta puolestani ja ryhmäni puolesta tähän on varmasti palattava, mutta joka tapauksessa on tärkeää, että meidän on ajettava kilpailupolitiikka, joka tällä saralla voi paljon nopeammin, tehokkaammin toimia, koska digitaali aika aikana aika kuluu nopeasti. Ja sitten alakohtaiset politiikat osio. Hyvä, että niistä puhutaan. Tulen itse alueelta, joka on vielä ruskohiilen osalta keskeinen. Ja jos ajatellaan sitä, että tällä alueella halutaan ruskohiilestä enemmän tai myöhemmin päästä muihin energiamuotoihin, niin tarvitaan myös varoja kansallis- valtiosta, jotta voidaan edistää tätä muutosta, mutta sitä ei voida pitää valtion apuna, koska muuten energiamuutosta ei saada aikaiseksi lopulta. Hienoa, että puhutaan myös parlamentin uudesta roolista. Miten tämä sitten onnistuu, että toisaalta parlamentti voi tukea vankempaa komp pääosastoa Toisaalta on voitava käydä asiapohjaisia keskusteluita ilman tunteenomaisuutta parlamentissa, jossa lähdetään keskustelemaan helposti työpaikoista kilpailukysymyksissä. Meidän pitää jotenkin mielestäni löytää tässä sopivat toimintatavat. Kiitos tästä esittelystä. Mielelläni teen jatkoyhteistyötä. Thank you. Uh... Kiitos. Carmen Gabriela Abram, SNT. Hyvä esittely, hyvät kollegat. Minusta tämä lastenluonnos myönteinen ja hyvä pohja edetä tämän pitkän aikavälin raportin, mutta tässä on poliittinen viesti komissiolle ja äänestys huhti-toukokuussa ensi vuonna, jos siinä saadaan vahva tulos, sitä vestää ei voi ottaa huomioon, että tässä otetaan tärkeitä keinoja minkälaista on kilpailun valvontaudessa digitaalisessa ajassa. Ajatellaan Eurooppa vihreitä. to- toimintaohjelmaa. Ja sääntöjä pitää joustavoittaa. Ja ajatellaan esimerkiksi että jäsenvaltiot antaa valtion apua kestäville vihreille projekteille oh, vihreän ohjelman toteuttamiseksi monet ryhmän jäsenet ovat erittäin odottavaisia tässä, mutta me valvomme kielteisiä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi jos jotkut isot firmat vihertävät, mutta käyttävät julkista apua muihin tarkoitukseen. Ja valtioneuvosto Alitalian tilanne herättää legitiimiä kysymyksiä EU-sääntöjen soveltamisesta. Ne, se 900 miljoonan euron valtionapujuttu avattiin vuosi sitten, nyt saamme selville – ja saamme selville, että apua on alitelleen mukana annettu vielä 400 miljoonaa lisää ilmoittamatta asiasta komissiolle. Tämä on erittäin ikävä ennakkotapaus muille yrityksille, jotka ovat vaikeuksissa ja pyrkivät kopioimaan tätä esimerkkiä. Toivon, että komissio tekee pian päätöksen. Koska lomipallo on kasvamassa, sitten digitaaliset yritysten liittämä joutuu, että niissä nopeus on olennaista. Google Shopping juttua avattiin kymmenen vuotta sitten. Digitalisoinnissa markkinat liikkuvat nopeasti. Meidän täytyy kyetä toimimaan nopeammin näissä antitrust-jutuissa. Data on avain. Se on aikojen Eldorado. Tiedämme, että ilmaisia palveluita ei alustoilla ole. Me maksamme korkean hinnan omasta datastamme. Jotakin skandaaleja on nyt ollut. Ihmiset alkavat tietää, mikä on ongelma, mutta pelkään, että me näemme ja vuoren huipun ainoastaan ja haluan painottaa, että meidän pitää olla erittäin tarkkaavaisia. Kysymys ei ole ainoastaan henkilösuojasta, eikä, ei ole ainoastaan legitiimiä, vaan myös välttämätöntä uudelleen ajatella kilpailuvälineitä. Rova Vestaarin ehdotus määritellä markkinat uudelleen on myönteistä. Näin eivät ole vain maan tieteellisiä enää. Digitalisaatio voi tehdä siirtymisen ekosysteemistä toiseen meillä on tällainen illuisia, että me valitsemme, mutta ekosysteemit Sä saatat lukittaa asiakkaat järjestelmiin. Jotkut kilpailujutut ovat asettaneet rajat. Isot yritykset laskemaan kustannuksia ja ne tietävät, että 500 miljoonan kuluttajan kakku on liian iso menetettäväksi. Ajattelen äh, ex ante valvontaa ja toiminta ja eksante oikeussuojakeinoja pitäisi ajatella äh, kilpailupääosastossa. Meillä on nämä vaihtoehdot ja niitä pitäisi käyttää. Me haluamme, että äh, pitäisi olla enemmän tekoälyasiantuntijoita ja fintech äh, asiantuntijoita. Me ollaan erityisen kiinnostuneet Romaniasta ja sen pankkijärjestelmästä, jossa kuluttajat kohtaavat korkeita korkoja ja seurattavuuden puutetta, mitä tulee luototukseen. Ja pelkään, että meillä on tällaisia kartellitendenssejä, jos ajatellaan luottotuotteiden myyntiä Romaniassa. Ja Romaniassa on ison kuilu talletuskoron ja luottojen koron välillä. Se on tuplat er-, Euroopan viranomaisen ilmoittamasta eurooppalaisesta keskiarvosta vuodelta 2018. Ja lopuksi, ja tämä on pikkujuttu, maataloussektori pitäisi per, pyydän, että komissio perehtyisi isojen supermarketketjujen toimiin ja siihen saavat viljelijät kohtuullisen korvauksen. Ja sitten kysymys on myös siitä, miten tuotteet esille pannaan hyllyllä. PK-yritykset eivät ole tietyistä toimista kovinkaan innostuneita, ne eivät ole ollenkaan seurattavia. Sitten jos ajatellaan epäreilua kilpailua merkosurmaista, kun kaikenlaiset tuotteet hyökkäävät markkinoillemme, kulut ovat alhaisemmat, standardit eivät ole samat kuin meillä. Tämä voi johtaa epäreiluihin kaupan keinoihin. Me halusimme säännöllisemmän rakenteistumaan tuon vuoropuhelun kilpailupääosaston kanssa Vestarin kanssa 500 miljoonan kuluttajan aseman pitäisi olla etuoikeutettu suhteessa kilpailupääosaston parempi ainakin kuin nykyään – Kiitos ja mielelläni jatkan rakentavaa yhteistyötä. Igold. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minun on sanottava, että yleisesti ottaen tässä mietintöluonnoksessa, josta kiitämme esittelijää, on yksittäisiä seikkoja, joita voimme tukea, joiden osalta toivomme hyvää yhteistyön ja kompromissin henkeä. Mutta minun on sanottava, että alussa oleva keskeisin viesti on mielestäni aivan liian yleisluontoinen avaus, koska sanotaan, että tässä ikään kuin annetaan ymmärtää, että tiukka kilpailupolitiikka olisi jotenkin kustannus ja taakka kilpailukykyisille toimijoille maailmanmarkkinoille. Uskoisin oikeastaan, että päinvastainen pätee. Tätä pitäisi painottaa ainoastaan tiukassa kilpailussa selviää kilpailukykyisenä kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailupolitiikka ei siis ole teollisuuden kilpailukyvyn hidaste. Tämä koskee myös tulevaisuuden aloja, digitalisointia, talouden viherryttämistä. Siksi nämä voi olla tietenkään naiveja. Tarvitaan toki tietyt rajat, mutta se, että yleisesti ottaen halutaan valtiotuen valvonnan tasapainoista käyttöä. Tämä avaa kyllä lippaan täysin ja kyseenalaistaa hyvin laajalti sen, mitä tähän mennessä on tehty. Tämä ei mielestäni ole paikallaan. Meillä on sisämarkkinat, 500 miljoonaa asukasta, asukasta ja asiakasta, ja tämä mahdollistaa kilpailun – jos sisämarkkinat toimivat niin, että siitä on etua kuluttajille ja niille, jotka haluavat kehitellä kilpailun mahdollisuuksia kansainvälisesti. Ja sitten saattaa olla tiettyjä aloja, joihin pitäisi puuttua erityisesti. Tietyt yrityssulama kysymykset, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia kansainvälisen kilpailun osalta, mutta – Näihin pitää puuttua hyvin tiukoin sanoin. Tällainen yleinen avaus tavallaan mielestäni jopa kyseenalaistaa sopimusvelvoitteemme. Sen lisäksi haluaisin sanoa, että kun puhutaan kilpailupolitiikan vihdyttämisestä, niin meillä on paljon yhteistä taustaa jo. Meidän pitäisi tukeutua tässä aikaisemman mietinnön varaan. Valitettavasti komissio ei ole myönteisesti vastannut kaikkiin niihin kysymyksiin, joita meillä oli, joten on varmasti tärkeää uudellaan esittää jotkut niistä kysymyksistä, joihin komissio ei vastannut myönteisesti. Parlamentin ehdotuksiin siis. Suhtaudumme myönteisesti tuohon keskitettyyn markkinoiden valvontaan jälkikäteen ja tähän Euroopan tasolla meitä kiinnostaa myös. Erityisesti uskomme, että alustojen osalta digisaralla meidän pitää olla paljon vahvempia toimijoita. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että viime parlamentissa painotettiin niitä ongelmia, joita on jo matkailun alalla ollut. 15 prosenttia hotelleista ja muista maaseutualueella – 15 prosenttia nämä alustat ottavat palvelusta, jota tarjotaan maaseutualueilla. Tämä on erityinen ongelma myös kaupunkialueilla. Näin viedään osa siitä tulosta. Se, sen rahan vie booking.com tai hotel.de esimerkiksi. Niillä on sellainen asema markkinoilla, että yrittäjät eivät usko pärjäävänsä ilman näitä alustoja. Tässä pitäisi komissio miettiä jopa kattoa, koska muuten tässä digitalisaation aikana käytetään hyväkseen maaseutualueita. Tästä on etua markkinoinnissa, mutta tästä ei saisi tulla modernia varkautta. Lisäksi energian ja kilpailupolitiikan viherryttämisen osalta pitäisi pysy- puhua vähän täsmällisemmin. Uuden viherelvytysohjelman kautta pitäisi esittää uusia suuntaviivoja, jotta voidaan nähdä, että yksittäisten ihmisten tuottama energia jää ulkopuolelle ja että katsotaan sitä muuten samoin kuin muuta energiaa. Ja muuten tuo yleinen joukkopoikkeus pitäisi ottaa uudelleen käsittelyyn, kun ajatellaan alueellisia lentokenttiä. Tämä on johtanut siihen, että tuetaan tuin sellaisia yrittäjiä, jotka eivät voisi muuten selvitä. Paljon kiitoksia nyt puheenvuoroa. Eppingillä, Dirk Eppingillä. Siellähän te olettekin. Olen aika kaukana. Haluaisin kiittää esittelijää mietintö luonnoksesta, joka on hyvä pohja neuvotteluille. Keskityn tänään muutaman kommenttiin alueella, jossa tekstiä voi parantaa. Ensinnäkin meidän pitäisi olla erittäin tarkkoja. Meidän täytyy suojella kilpailupääosaston itsenäisyyttä kilpailupolitiikan täytäntöönpanossa. Parlamentilla pitäisi olla sanottavansa kilpailupolitiikan kehyksestä mutta sen ei pitäisi arvioida yksittäisiä juttuja etukäteen. Eli täytyy olla tarkkana, kun nimetään ja saattaa häpeän yrityksiä. Mietinnössä olen myös eri mieltä sen suhteen, että parlamentissa pitäisi antaa tutkintaoikeuksia. Sama suuntaan kuin kongressilla, jossa siellähän kilpailupolitiikan arkkitehtuuri on hyvin erilainen. Me arvostamme verotusta koskevaa muotoilua tässä, miten se verotus vaiheuttaa kilpailuongelmia. Ja valkoisesta vuotuisesta kilpailukertomuksesta ei pidä tulla verotusmietintä. On erittäin hyvä, että mietinnössä ei vaadita kaikenlaisia veroja, vaan keskitytään kilpailuun, mutta jotkut kohdat eivät ole kauhean tarpeeksi keskittyneitä. Kilpailupolitiikan tehtävä on luoda tasainen pelikenttä yrityksellä niin isolle kuin pienillä, Meidän pitäisi rasittaa DG-kommia liikaa eh, eri, eri tavoitteiden saavuttamisella, kuten ympäristö tai työntekijät asemaa koskevilla haasteilla. Me olemme skeptisiä uusiin virastoihin ja viranomaisiin nähden. Me haluaisimme vahvempia argumentteja ennen kuin luodaan eurooppalainen kuluttajan suojaviranomainen. Me voimme todeta, että esittelijällä on tausta kilpailulainsäädä juristina. Se on oikein hyvä ja kaiken kaikkiaan tämä mietintä on hyvä pohja neuvotteluille. Ja olen varma, SRN varjasteli herra Viito tulee tekemään rakentavia tarkistuksia. Ja saadaan kompromisseista toivottavasti saavat tukella suurilta enemmistöltä. Mutta meillä on lopuksi kysymys. Ja se on enemmänkin menettelytapakysymys. kysymys tänään 12. joulukuuta tiedotusvälineissä luin, että esittelijä esitteli tämän Vesta lautansa Vestaille 26.11. kaksi viikkoa sitten. Kaksi viikkoa ennen kuin tekstisteltiin täällä. Ehkä en tunne tarpeeksi nykykäytäteitä, mutta komissiolla parlamentilla eri roolit. Kysymykseni on, onko asia mukaista, että mietintöstä tulee ensin komission jäsenelle niin kuin sieltä parlamentille? Rouva puheenjohtaja, saisin vähän ohjausta tässä menettelytapa kysymyksessä. Okay, thank you. Uh, now... Bonjour, euh, merci. Hyvää huomenta, kiitoksia esittelijälle tästä ensimmäisestä versiosta. Tämä ei ole lainsäädäntömietintö, mutta on kuitenkin hyvä, että parlamentti ottaa kantaa kilpailupolitiikkaan, joka liittyy monia ratkaisevan tärkeitä äh, haasteita EUn kannalta. Kiitän teidän aktiivisuudestanne. Vaaditte, että parlamentilla oli suurempi rooli kilpailupolitiikassa se onkin ratkaisevan tärkeää ajatellen Euroopan taloutta ja huolimatta mietinnön rajallisesta sovellusalasta, niin joitakin lisäkohtia kannattaisi vielä ottaa huomioon. Yritän ottaa esille vain kolme pääkohtaa. Ensinnäkin valtion tuet. Se on todella ajankohtainen kysymys senkin takia, että se kuuluu vihreän kehityksen ohjelmaan, jonka Ursula von der Leyen eilen esitteli. Entinen komissio alkoi arvioida tämänhetkisiä valtion tukisääntöjä ja tämä tarkastelu pitää vielä lopumassa nopeasti, on tärkeää, että valtion tukien yhdellä yhteydessä arvioidaan, miten tämä vaikuttaa erityisesti ympäristönsuojeluun, miten voidaan luoda kestäviä työpaikkoja, miten voidaan vähentää epätasa-arvoa. Ja komission pitäisi myös arvioida eh, yleisedunmukaisia hankkeita uudessa ohjelmassa ja parantaa julkista liikennettä, sosiaalista asuntarjontaa, on tärkeää varmistaa, että tämänhetkiset säännöt sopivat yhteen kyseisten tavoitteiden kanssa ja näin voidaan laajentaa määritelmää valtion tuista. Sitten toinen kysymys, verotusasiat viittaan siihen, mitä edeltäni teki kilpailupolitiikassa. Kilpailupolitiikkahan erityisesti liittyy verokysymyksiin, koska veroedut, joita tarjotaan ja käytetään, suurissa yrityksissä, ja nämä suuryritykset vain väärinkäyttävät niitä, niin se on yksi esimerkki epäreilusta kilpailusta, erityisesti mitä tulee pieniin yrityksiin suhteessa suuret kansainväliset monikansalliset yritykset ja verokysymykset. Niitä käsitellään vain vähän tässä mietinnössä, ainakin paljon vähemmän kuin aikaisemmassa kilpailumietinnössä on ollut tilanne, eikä tässä ehdoteta mitään ratkaisujakaan epäreilulle verokilpailulle. Tässä ei pyydetä sitä, että luovuttaisiin tällaista epäilystä verokilpailusta niin kuin aikaisemmissa kolmessa kilpailuraportissa ja tiedämme, että tätä ongelmaa suinkaan ei ole ratkaistu, mitä tulee avoimuuteen, veroavoimuuteen, raportointiin. Tässä kaksi viikkoa sitten komissio ei löytänyt yhteisymmärrystä. Tiedetään, että vero, kansainväliset verotusuudistukset jakavat mielipiteitä, on kyse sitten OECDn uudistuksista tai mm, öö, CCCTVstä ja pienet yritykset, niillä ei ole mitään keinoja tukeutua veroparatiiseihin, onko sitten Luxemburgista tai muista maista, joissa on edullinen verotus niiden kannalta. Tässä korostetaan, pitäisi korostaa näitä kohtia ja pitäisi mm, pohtia, miten aikaisemmin toimitaan. Pitäisi nostaa yritysveroja, löytää lopullinen ratkaisu verotuksessa avoimuudelle ja raportoinnille – ja saada liikkeelle tämä CCTV-kysymys jälleen liikkeelle. Tulee yhteisen yritysvero pohjaan. Sitten eurooppalainen luettelo tarvitaan veroparatiiseista, jotta voidaan soveltaa niitä kriteereitä, joita EU on laatinut ja jotka koskevat EU-jäsenvaltioita, jotta valmistetaan se, että näitä veroetuja tarvitaan vielä EUn sisälläkin. Sitten vielä yksi asia lopuksi. Tässä on yksi sellainen kuollut kolma, nimittäin epäreilu kilpailu, joka johtuu johtuu erilaisista ympäristösäännöistä, joita EU:ssa on käytössä suhteessa kolmansiin maihin. Esimerkiksi ei ole harmo- sosiaalisen harmonisen puute voi mahdollistaa sen, että yritykset käyttävät erilaista lainsäädäntöä niin verotuksen kohdalla, ja tässä pitäisi pa- pa- painostaa komissiota puuttumaan tähän ongelmaan ja erityisesti varmistamaan se, että saataisiin aikaan nopeasti minimipalkka Euroopassa kaikissa EU-maissa ja sitten vaikka Euroopan kauppapuolustuskeinoihin tultu usean väliin, että meidän pitäisi varmistaa, että ympäristö- ja sosiaalistandardimme eivät rankaise omia Me On pakko todeta, että jotkut ristiriitaisuudet näissä kilpa- Euroopan kilpailusäännöksissä ovat sanoissa on olemassa. Esimerkiksi toisaalta me monimutkaistamisessa markkinoiden toimintaa yritysten kohdalla, jotka toimivat maissa, jotka eivät noudata kansainvälisiä normeja työoikeuskysymyksissä. Sitten me teemme vapakauppasopimuksia esimerkiksi Kiinan kanssa, joka on ratifioinut vain kaksi kahdeksasta yleissopimuksesta, jotka liittyvät iloon. Ja vielä yksi esimerkki komission tehtävänä olisi arvioida ympäristö- ja sosiaalilainsäädännön muutoksia kolmessa maissa, mutta onko tämä todellakin tehokasta? Tämän otti esille sosiaalisten kollega aikaisemmin. Ajattelen esimerkiksi vapaakauppasopimusta Mercosurin kanssa. Tiedetään esimerkiksi, että Brasilia on, käyttää kiellettyjä torjunta-aineita, e, tai Euroopassa niitä ei voida käyttää. Sitten epäreilu kaupankäynti yleensäkin ja pitää varmistaa, että säännöt sopivat yhteen tämän uuden vihreän äh, kehitysohjelman kanssa. Paljon kiitoksia. Aikaa ei ole paljon. Haluaisin käyttää vielä pari minuuttia, koska kaksi puheenvuoroa on vielä tullut pyyn. Schwab ensin. Kiitos puheenjohtaja. On sääliäs. Emme voi keskustella aika pitkään Joten on ystävällistä, että annatte meille puheaikaa. Olen erittäin tyytyväinen, että esittelijämme ja varapuheenjohtaja ei ole pyrkinyt välineellistämään tätä mietintöä erityisiin poliittisiin tarkoituksiin, joka on aina riskinä kilpailupolitiikassa. Jos parlamentti haluaa tulla nähdyksi vakavammassa valossa, niin e, e, sen ja niin, että vihreät haluavat nämä vihertämistä ja muut jotain muuta. Kilpailupolitiikan tehtävä on luoda tasainen pelikenttä sosiaalisessa markkinataloudessa. Se on jo kova juttu yrityksille. Muut säännöt pitää sitä muualla. EPn kilpailurallia voidaan vahvistaa, mutta kuten todettu, ainoastaan jos me tietysti myös pitäydymme säännössä, olen oikein iloinen Näen, tätä akku valtionapukysymys on mainittu tässä, joka sai luvan maanantaina. Ja, ja Fessenhamissa on viimeinen ylivoimalle tällä sulkemassa, että saadaan siihen lupa. Ja komissio muutti tällä viikolla markkinailmoitusmenettelyn. Tämä on tärkeä muutos koskien yritys, yhteenliittymiä fuusioita. Että tästä komissio voisi kertoa, mikä meitä tulevaisuudessa auttaa arvioimaan paremmin yhteenliittymiä voi tapahtua. Yksi juttu, joka näin erittäin hyvin selkeästi viime aikoina tämä Qualcomm-juttu, se tähti kaikki eurooppalaiset kilpailupolitiikan piirteet ja yritysliittymäpiirteet, mutta yritykset eivät kyenneet fuusioitumaan, koska Kiinan viranomaiset eivät toimineet. Me emme voi toimia globaalisti niin, että me odotamme muita viranomaisia. E, e, emme voi estää fuusioita, jotka eurooppalaisiin säännöt ovat ihan ok. Carmen Abrams puhui pankeista. Meillä on paljon sektoreita, tässä on paljon ongelmia. Financial Times pari viikkoa sitten kertoi, että Google on nyt integroinut Citibankin rahoituskumppanina ja meidän pitäisi olla selkeä kanta, että Euroopan kilpailulla politiikasta välillä mahdollisesti meillä on paljon pankkeja, jotka voivat tarjota paljon, joita ehkä monopolisti saa luoda lukkoon kuluttajien valintoja. Olen iloinen, että Dirk eppynä täällä. Kirjallisesti yrityksiä ei pidä mainita suorasanaisesti. Ehkä pitäisi vain kovata, mitä me tarkoitamme, että tekstiä väärinkäytetä. Kiitos. Andreas, the second... Uh, Kiitos. Paul Tang. Thank you, chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja tilaisuudesta käydä keskustelua laajemmin. Arvostan tätä kovasti. Kiitän esittelijää mietinnöstä kiinnostavaa tekstiä. Yleinen kommentti minulta, niin kilpailupolitiikka on ihan sisämarkkinoiden ydinasioita EU:ssa ja voin tukea sitä ajatusta, että me pohdimme, mikä on markkinamääritelmä erityisesti globaalissa, globaalissa taloudessa – mutta meidän pitäisi mielestäni yrittää taistella markkinavallan keskittymistä vastaan. Se on olennaista. Tämä liittyy yhtenäisiin toimintamahdollisuuksiin. Sitten vielä täällä Sören viittasi kohtaan viisi. Kiinnittäisin huomiota myös kohtaan kuusi, jossa vedotaan, että komissio suhtautuisi myönteisemmin teollisiin yrityksiin. Haluammeko suurempaa keskittymistä tässä maailmassa vai haluammeko toimia keskittymistä ja markkinavallan keskittämistä vastaan? Tämä on olennainen kysymys. Ja tässä meillä on hyvin tiukkoja tekstejä. Tarvitsemme kilpailupolitiikkaa, joka pyrkii samanlaisiin toimintamahdollisuuksiin. Tästä pitäisi pitää kiinni. Tämä oli yleinen kommenttiosuus. Sitten toiseksi verotuksesta tässä toistetaan, että verotusta joskus käytetään epäsuorana valtion tuen muotona. Siis joskus käytetään. Mielestäni tässä kyllä aliarvoidaan ongelman mittakaavaa, joka käsissämme on. On täysin epäreilut toimintamahdollisuudet tällä hetkellä. Esimerkkinä vaikka hollantilaiset monikansalliset yritykset, ne eivät yksinkertaisesti maksa veroa, eikä se ole mikään ongelma edes ollut useinkaan missään valtion tukitutkimuksessa. Usein tämä epäsuhtari liittyy suurin, suhteen pienten, pienten yritysten väliseen suhteeseen, ja se on ongelma, ja myös parlamentissa olemme, meidän pitäisi olla vahvempia näiden asioiden kohdalla. Sitten kolmas asia vielä, tämä liittyy tavallaan tähän elefanttiin huoneessa. Me tiedämme, että digitaaliset alustat ovat keskittäneet valtaa ehkä en saisi mainita Googlea ja Facebookia, nehän ovat juuri tätä elefanttipuolta. Olemme kuitenkin halunneet, että tässä halutaan muutos kuulemissa komissaari Vestarkin kanssa kysyin häneltä, aiotteko haastaa näitä tahoja. Hän sanoi, että se on yksi mahdollisuus. Meidänkin pitäisi etsiä eri ratkaisumalleja, mitä pitäisi tehdä, koska on tällaista markkinavallan keskittymistä, niin on hyvin vaikea kehittää mitään eurooppalaisia vaihtoehtoja. Se on tässä ongelma. Tämä nyt ei ole yhtäläistä mahdollisuutta toimia kaikilla. Ja haluaisin, että parlamentti ja Ekon valiokunta pohtisi ajatuksia, mahdollisuuksia, jotta voitaisiin tasapainottaa tilannetta tai voitaisiin kieltää jonkinlaiset he, hen, rä, henkilökohtaisesti räätälöidyt mainokset, mutta haluan sitten, että puuttuisimme tuollakin tähän elefanttiin, joka huoneessa on. Since we have the... Nyt. Kiitos Paul. Meillä on kilpailupääosaston johtaja Äh, Cecilia, Cecilia Malreja Villareja. Onko täällä kommentteja? Paljon kiitoksia. Rohti Agli. Minulla on kommentteja. Mutta ensiksi sanoisin, että kiitos kutsusta. Ja täytyy vilpittömästi sanoa, että, että teidän ymmärryksenne meidän politiikkaa kohtaan on, on vaku, vaikuttavaa. Pakko aina todeta kuunneltuani teitä. On varmaan turha sanoa teille tätä, mutta sanopa kuitenkin, että Margaret Air kiinnittää erityistä huomiota vuoropuhelun parlamentin kanssa ja muille äh, teidät on valittu ja te edustatte Euroopan kansalaisia ja ilman kilpailupolitiikkaa on vaikea palvella yleistä etua ja kansalaisia. Toivottavasti olette huomanneet, että jokaisessa kysymyksessä komissio pyrkii välttämään sitä, mitä ranskalaiset välttämättä kapulakieltä. Me pyrimme vastaamaan teidän kysymyksiin, koska te edustatte monen ihmisten huolenaiheita. Tässä Vandelin der komissiossa näissä merkittävistä ääry. vastaava komissaari. Tämä vuoropuhelu tulee jatkumaan. Ja yksi hänen prioriteeteista Helsingin Vestarin vastuu on vahvistaa kilpailun politiikan täytäntöä panoa, enemmän painoa. Meillä on 30 vuotta kokemusta kilpailu, kilpailupääosastossa. Se ei tee meistä nuorta, mutta se on toinen juttu. Hänen äh, portfolio tekee hänestä dynaamisimmista komissaareista, joita me olemme erittäin kilpailusuuntautuneita. Me haluamme nopeuttaa tutkintaa, ja kuten sanoin, vahvistamme yhteistyötä Meillä on myös kilpailuverkosto. Toinen prioriteetti on teidän kanssa arvioida tiettyjä kilpailusääntöjä aspekteja koskien yritysliittymiä kilpailu, juttuja ja valtionapua, antitrust-juttuja. Mä emme ole tyypillinen konservatiivinen pääosasto nippu virkamiehet, jotka nukkuvat, kun vaikka säännöt kaipaisivat, hieno sääntö, puhun nopeasti. Pyritään vastaamaan mahdollisimman monen kysymykseen ihan nopeasti valtionavosta. Me totta kai haluamme, että hyväksyttäisiin globaalit säännöt valtionavosta. Olisi toivottavaa, että maailman kapajärjestö todella toimisi vakuuttavammalla tavalla. Että EU, Japani ja Yhdysvallat keskustelevat siitä, miten par, parempia kilpailusääntöjä voitaisiin saada aikaa. Miten saadaan Kiina mukaan? Katsotaan kuinka käy. Ja sanoo, että eurooppalaista teollisuusstrategiaa tiedätte, että pohjoittavuuden von antan professorille, minun komissaarille – tehtävän kehittää välineitä ja politiikkaa, joilla paremmin puututaan niitä kielteisiä vaikutuksia vastaan, joilla ulkomaisten valtioiden omistamilla yrityksillä on. Me työskentelemme tämän alten parissa ja tiedämme, että osaamassa merkittävimmistä kilpailijoista on erilainen sääntökirja. Että tätä täytyy korjata asianmukaisilla eurooppalaisilla toimilla digitalisoinnin suhteen. Törmäsin, että asiat paranevat, mutta tätä pitää huolta, että nämä nykyiset digitaaliyritykset, joita ei tarvitse nimetäkään, eivät tekisi liian vaikeaksi kuluttajalle vaihtaa alustoja tai käyttää rinnakkaisia alustoja, se ei ole nyt mahdollista. Totta kai me pyrimme voittamaan, täytyy voittaa kilpailumarkkinoilla. Me olemme digitaalisilla markkinoilla, jossa on yrityksiä, jotka taistelevat markkinoista kokonaisuudessaan, markkinoiden omistamisesta. Siksi kilpailu DGssä käydään jatkuvaa keskustelua kysymys on siitä, minkälaista säätöä pitäisi miettiä. olemme kuulleet jonkun jotenkin sanovan, että, että korkeat sakot käyttäytymistä koskevat oikeustoimikeinot eivät riitä. Me mietimme, miten me voisimme saada sellaisia oikeustoimikeinoja, jotka palauttavat kilpailun. On vaikeaa, mutta täytyy olla mahdollista luoda se tasainen pelikenttä, jonka näiden suurten yritysten toiminta tuhosi. En halua mitenkään taputella itseäni selkää mutta kerron teille totta, että tämä antitrustipolitiikka, jolla pyritään toimimaan maailman suurimpien yritysten kilpailuvastaista politiikkaa vastaan sitä vetää Ravestar, mitä tuloksiin tulee, varmasti voidaan tehdä ja tullaankin tekemään toisen mandaatin aikana, mutta vertailkaapa sitä, mitä komissio nyt tekee tai mitä tehdään muilla oikeastaan mieluilla, tai mitä muut viranomaiset tekevät, niin varmasti voitte tehdä omat johtopäätökset. Me olemme sinisilmäisiä. monta meistä voi sanoa kilpailupasasta, mutta tässä viettämiä naiveja emme ole. Kerron teille, että totta kai me tiedämme digitaalisella markkinoilla, jos että markkinat ovat niin viisaat, että ne korjaavat itsensä ilman kilpailuvalvontaa on iso virhe. Se sitä, että ehkä täytäntöpanolla se heikompaa, mutta täytyy olla erittäin tarkkana sen suhteen, mitä kilpailusäännöllä halutaan. Margaret Wester on jatkuvasti sanonut, että kilpailusäännöt ja erityisesti yhdessä yhteenliittymiä koskevat säännöt, valtionaposäännöt, eivät ole johdonmukaisia. Se näistä niin sanotaan eurooppalaisten huippuyritysten luomista. Joku on täällä sanonut, ja minä olen täysin samaa mieltä, että koko saattaa, että tehokas, voimakas kilpailu kotimarkkinoilla Euroopassa merkitsee sitä, että eurooppalaiset huippuyritykset voivat kilpailla ulkomailla. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kilpailun eliminoiminen kotona ei ole hyvä globaalin menestyksen resepti. Ei nyt sitä johtopäätöstä, että me olisimme huonossa asemassa globaalilla markkinoilla, koska meillä on kilpailtu avoin talous – Meillä on paljon johtavia eurooppalaisia yrityksiä monilla sektorilla. Öö, lopetan, mutta te pakotatte minut rikokseen sanomalla itseni paljon mielenkiintoisia asioita. Vielä kaksi minuuttia. Kun me puhumme liittymien sääntöjen löysentämisestä, niin ollaanpa, ollaanpa varovaisia toimittajan suhteen. Ja jos kepalla löysennetään ala karttaa. Saatatte sitä komission kädet sektoreilla, jossa on dominoivia ulkomaisia firmoja. Se komission täytyy puuttua asioihin. me voi käyttää eri sääntöjä sen mukaan, kun yritys eurooppalainen vai ei. Komissio on valmis helpottamaan projekteja, joissa on yhteinen eurooppalainen, että me hyväksymme yhden tällaisen joulukuun yhdeksäs ja viime vuonna yhden. Nyt puheenjohtaja keskeyttää. Lopeta yleensä säteenä on 4 minuuttia ja 11. Anteeksi tämä sääntöjen hyväksikäyttö, mutta komissio Vestager haluaa jatkaa erittäin avoimia keskusteluja teidän kanssa. Paljon kiitoksia. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron esittelijöille pariksi minuutiksi. Oui, j'essaierai de faire euh, moins... Yritän alittaa tämän komission puheajan, mutta olen iloinen, että todella, että tämä on herättänyt rakentavaa keskustelua paljon ja kiitän teitä kaikkia kommentteista. Todella hyödyllistä ja tämä tietää hyvää tulevaisuuden varalta ja joskus ryhmien sisälläkin on erilaisia näkemyksiä. Sehän on vain hienoa, koska tämä on todella rikastuttavaa Minulla on kolme vähän yleisempää kommenttia. Ensinnä, kuten te tiedätte varmasti paremmin kuin minä, joka olen täällä vielä uusi, on todella turhauttavaa tehdä tällainen valiokunta-aloitteinen mietintö, koska on paljon sanottavaa, mutta voi käyttää vain 6000 kirjainta ja merkkiä, ja kun tätä joutuu noudattamaan käännössä sihteeristön puoleen, joka on todella vaatin olla tässä tiukkana. Meitä oli vähän alle 6 000 ja monia pettymyksiä tuli mukaan, koska te otitte esille tärkeitä kohtia, enkä kuitenkaan voinut niitä mukaan mietintöön ottaa. Ja olisikin hienoa, jos voisitte lisätä ne tarkistusten muodossa. Ja pitää löytää sitten tasapaino, niin kuin joku sanoi, oikea tasapaino liian yleisen ja liian täsmällisen välillä. Ja tämä on tärkeä seikka ja tarkistukset varmasti auttavat meitä täsmentämään ja lisäämään asioita, mutta tiedätte tämän paremmin kuin minä. On todella turhauttavaa, että tämä pituus on tällainen rajoite. Sitten vastaus kollegan herra Epingille Niin, minulla on ollut ilo ja vaikuttaa tähän mietintöön, joka sitten on jaettu myös verkossa. Ja kehottaisin kollegaa sanomaan, onko sääntöjä, joka kieltää tällaisen, koska niin kuin sanoin, olen täällä uusi ja olisi mukava, jos te voisitte vastata minulle, jos jotenkin tämä on kiellettyä. Tässä on siis mietitty luonnos, niin kuin sanoin, ja minusta tuntuu, että kunnes se on hyväksytty parlamentissa täysistunnossa, niin se on vain esittelijän mietintöluonnos, eikä mikään sitä estä sitä julkaisemaan netissä se ranskalaisessa versiossa ja Margaret ymmärtää hyvin ranskaa, siksi olisi hyvä jakaa näitä myös netissä, mutta jos on joku este tällaiselle, jos olen tässä tehnyt tällaisen rikkeen virheen, niin sitten tietysti se täytyy minulle suoraan sanoa ja arvostaisin kovasti, jos saisin tietää sen jatkoa varten. Tämä on ensimmäinen mietintö, niin tässä pyydän vain kärsivästä, mutta mielestäni en tehnyt mitään virhettä. Ja sitten vielä yksi asia tästä nimeämistä ja häpäisystä Erilaisia näkemyksiä on. Minä olen sitä mieltä, että tämä on ollut jatkuva piirre aikaisemmissa mietinnössä, että tapahtumat, jotka on otettu esiin, ovat tällaisia symbolisia tapauksia, jotka kaikki tuntevat. Media on käsitellyt niitä laajasti ja olen varmastikin ollaan tästä täysin samaa mieltä, koska me kaikki edustamme yli 500 miljoonaa kansalaista ja kuluttajaa, joita Mm, jolla täytyykin selittää näitä asioita, miksi ja antaa vain median hoitaa tämä pedagoginen puoli, koska me juuri edustamme näitä kansalaisia ja meidän täytyy selittää asioita heille. Ei todella ehkä tämä name and shame on hiukan äh, kielteinen ilmaisu. Mm, ei haluttu mitenkään syyllistää näitä yrityksiä, joita syytetään tai joita jo, joille on asettu seuraamuksia, vaan halutaan vain korostaa näitä tapauksia ja pysyä aika paljon faktatasolla ja pyydetään myös niin seitsemän asioita pedagogisessa mielessä. Se on hyvin tärkeää ja kaikki olemme tästä samaa mieltä ja kiitän teitä vi- vielä komissiota läsnäolosta ja mielenkiintoisista kommenteista. Ja niin kuin sanoin, tämä kaikki äh, ennustaa hyvää lopputulosta ja kiitän myös Carmenia. Haluamme varmistaa äh, nämä seurantatoimet, joihin te viittasitte, ja vielä hyvää joulua myös kaikille. Kiitos, kiitos oikein paljon Stefania. Ennen kuin siirrytään seuraan kohtaan, muistuttaa määräajoista. määräaikatarkistusten tarkistusten jättämiselle tammikuun 9. tarkistusten käsittely 22. ja 3. päivä. Ekon äänestys 17. tai 18. helmikuuta – ja täysistuntoäänestys järjestetään maaliskuisessa istunnossa. Siirrytään eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on luotonhallinnoijat ja luoton ostajat mietintö. Olen esittelijä yhdessä Ester de Langen kanssa EPP-ryhmästä. Ja Ester saa heti puheenvuoron. Kiitos. Okay, thank you. Selvä, kiitos puheenjohtaja ja yhteisesittelijä myös. Niille, jotka ovat uusia, tämä on tällainen asia, jonka ikään kuin perimme edelliseltä kaudelta. Aikoinaan olin yhteisesittelijä edeltäjänne Roberto Cotierin kanssa ja me jo pääsimme yhteisesittelijöinä yhteiseen kantaan tämän teknisen, mutta toisaalta hankalan kysymyksen kanssa ja me uusina yhteisesittelijänä tai no te olette ihan uusi, minä olen vaikka kuinka vanha, mutta yhdessä päätimme jatkaa tämän mietinnön kanssa, jota kirjoitin Roberto Gualtierin kanssa viime kaudella. Muistatte varmasti, että järjestämättömien lainojen osalta on jo sovittu hätäjärjestelystä, backstop-järjestelystä, jotta on selkeät säännöt uusien järjestämättömien lainojen osalta. Ja nyt tässä käsitellään nykyjärjestämättömiä lainoja. Direktiivi on vielä sotkemiseksi jaettu kahteen osaan ja nyt käsittelemme ensimmäistä osaa täällä. Tässä puhutaan jälkimarkkinoista. Tietenkin tällä on vaikutuksia jäsenvaltioihin, myös kuluttajiin ja muihin markkinatoimijoihin, joten on hyvin tärkeää, että tämä asia hoidetaan oikein. Meillä oli useita periaatteita, jotka johdattelivat meitä alusta asti rajat ylittävä toiminta, jotta voidaan puuttua tähän suurten järjestämättömien lainojen määrään. Parempi suoja erityisesti kuluttajille ja pk-yrityksille. Se, että ettei puututa nykyjärjestelmiin jäsenvaltioissa ja tiettyjen turvatakuiden mukaan ottaminen on hienoa, että mielestäni pidimme kiinni näistä periaatteista. Vähän mietinnön sisällöstä. Näin sitten soveltamisalasta tässä on kohdennettu hyvin soveltamisala järjestämättömiin laitnoihin, luotonhallinnoihin ja luoton ostajien Tämä on tärkeä asia – tässä painottaa, enkä nyt luettele koko listaa tässä, mutta minusta tuntuu, että useat kysymykset voivat olla kollegoille tässä tärkeitä. Esimerkiksi se, että lainaehtoja ei voida yksipuolisesti muuttaa. Se oli yksi ratkaisevista kuluttajasuojakysymyksistä. Ja tiedon anto velvoite, että on artiklassa 13 lisätty ja jäsenvaltiot voivat mennä jopa pidemmälle. Tämä on minimiharmonisointia, mutta jäsenvaltiot voivat halutessaan mennä vielä pidemmälle, kuten viime kaudella sanottiin, me olemme poistaneet tuon kohdan 15 sieltä ehdotuksesta ja tällä välin minä puhun nyt vain omalta osaltani, mutta – jos tuossa on saatu yhteisnäkemys toisesta osasta tätä direktiiviä myös, joten henkilökohtaisesti uskon, että tämä tarkoittaa sitä, että myös parlamentin on nyt pakko edetä tämän direktiivin toisen osan osalta. Koko järjestämättömien lainojen kysymys linkittyy muihin keskusteluihin, joita käydään pankkiunionissa. Olisi hienoa voida osoittaa, että etenemme tässä kysymyksessä, jotta voidaan edistysaskeleita ottaa lähi kuukausina ja vuosina. Kiitos, että sain tuoda, tuoda esiin muutamia seikkoja. Ehkä haluatte lisätä jotain vielä puheenjohtaja ja sitten odotan vielä kommenttia kollegalta. Kiitos. Joo, Esther. So... Kiitos Esther. Viittasitkin jo moniin keskeisiin kysymyksiin. Halusin vielä vain muistuttaa kokonaiskuvasta siitä, miten tärkeä tämä rakennuspalikka on. Neuvosto on päättänyt siitä, että on vähennettävä järjestämättömiä lainoja kesällä 2017. Ja näin on haluttu saada kunnolliset varajärjestelmät ja nyt voidaan esittää myös, miten saadaan hyvin toimivat jälkimarkkinat näille järjestämättömille lainoille. Tämä on yhteislainsäätäjien haaste, johon lähdettiin järjestämättömien lainojen asetuksessa, jossa oli tietyille luottolaitoksille myönteisempiä ehtoja. Meidän huolemme oli kahtalainen. Tavoitteet olivat sellaisia, että toisaalta tuettaisiin hyvin toimivien jälkimarkkinoiden syntyminen ja toisaalta huolehdittaisiin siitä, että – Nämä markkinat toimivat selkeissä oikeudellisissa puitteissa, jossa on selkeät ostajille kuuluvat säännöt ja parempi suoja kaikille toimijoille näillä markkinoilla. Tässä mietintöluonnoksen kirjoittamistyössä meillä oli yhteiset huolenaiheet, jotka osittain on jo Esterin mainitsemia täällä – Meillä on sama yhteinen tavoite komission kanssa, keskeisen tavoite, vaikka komission ehdotuksessa on muutamia puutteita. Esimerkiksi siksi, että siinä ei kunnolla oteta huomioon sitä, että säännöt, jotka koskevat luotton ostamista ja hallinnoimista, vaihtelee kovasti jäsenvaltioiden kesken. Ja vaikka harmonisointitavoite ja se tavoite, että luodaan tällainen ikään kuin passi näiden palveluiden tarjoamiseksi kautta Euroopan. Tämä on ihan hyvä ehdotus, mutta se, että esitetään harmonisointi ainoastaan minimivaatimusten pohjalta, ei ole hyvä ajatus. Yleisnäkemyksessään neuvosto piti minimivaatimusten standardeista kiinni ja mahdollisti jäsenvaltioille sen, että luotonhallinnoille osoitetaan tiukemmat kriteerit, ja tämä tekee tyhjäksi koko tämän harmonisointitavoitteen direktiivin osalta. Mietintöluonnoksessa meidän lähestymistapamme on aivan toinen. Me haluamme tiukempia vaatimuksia ja niiden on pädettävä kaikkialla. Näiden vaatimusten joukossa on painotettava sitä, että on riittävät omat varat ja likviditeettivaatimukset ovat tärkeitä. Tietosuoja myös samoin kuin yksityisyyden suojan liittyvät säännöt ja se, että on riittävät keinot raportoida ja heikentää näiden lainojen kielteisiä vaikutuksia ottaen huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset toimet. Toinen komission hei, ehdotuksen heikkous on se, että ei kunnolla oteta huomioon sellaisia vaikutuksia, jotka eivät ole suunniteltuja, erityisesti kun ajatellaan jälkimarkkinoiden kehittämistä sovittelemista kaikkien näiden pankkien lainojen osalta saattaa johtaa sellaisen bisnesmallin, että pankit eivät välttämättä katso, miten riskialtis lainaja on, vaan siirtää tämän riskin nopeasti muille toimijoille ja tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti lainanottajiin. Ja tässä on, mietinnössä on pyritty siihen, että tässä katsotaan ainoastaan järjestämättömiä lainoja, jotta voidaan huolehtia – kunnollisesta toiminnasta ja hyvin toimivista jälkimarkkinoista. Toivomme, että luoton ostajat ovat aina tietyn valvonnan aina alla, jotta voidaan huolehtia siitä, näistä ostetuista luotoista, riippumatta siitä, koska se on ostettu ja mistä. Tämä ei suojele ainoastaan kuluttajia, vaan kaikkia lainanottajia, myös pk-yrityksiä lopulta, koska valvonta näiden esimerkiksi luotonostajien osalta on hankalaa tai jopa mahdotonta. Siksi kaikki päävelvollisuudet, joita on luonnonhallinnoilla, koska ne ovat valvottavia laitoksia. Tässä otetaan huomioon myös komission ehdotukset, jotta palaisin nyt alkuun. Se, että saadaan aidot tehokkaat jälkimarkkinat järjestämättömille lainalle kulkekoon käsi kädessä rahoitusvakauden kanssa ja laajimman mahdollisen kuluttajasuojan ja muiden lainajien suojan kanssa. Tähän pyritään tässä mietintöluonnoksessa. Joten en haluaisi kyseenalaistaa näitä keskeisimpiä tavoitteita tässä mietinnössä enkä tulevassa sovussa – neuvoston kanssa. Tässä on kolme pilaria. Pilaria, näin sanotaan usein täällä Brysselissä. Suhtaudun näihin vakavasti. Tällä hetkellä säännöt jätetään kansalliselle tasolle, mutta tämä on kuitenkin askel kohti Euroopan integroitumista. Joskus sanotaan, että mieluummin ei lainsäädäntöä kuin huonoa lainsäädäntöä, eli siksi pitäisi pyrkiä hyvään lopputulokseen kansalaisten etujen mukaisesti – Mielelläni kuulen nyt kommenttejanne ja ajatuksianne tästä. Voidaan lähteä liikkeelle varmasti varjoesittelijöitä. Renewn edustaja ensin, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Ähm... Niin sydämelliset kiitokset Renew-ryhmästä. Kiittäisin tästä onnistuneesta luonnoksesta. Varjoesittelijänä pääsen työstämään tätä. Mietintöluonnos on Vinyyn mielestä oikein hyvä pohja jatkotyöllemme, jotta voidaan puuttua järjestämättömien lainojen ongelmaan. Renew joka tapauksessa tekee aktiivisesti työtä tässä yhteydessä. Toimistossani ollaan jo muotoilemassa tiettyjä tarkistuksia, koska vaikka tässä on monia hyviä asioita, siellä on myös toimistossani silmään pistäneitä asioita. Esimerkiksi se asia, että meidän mielestämme byrokratia, kun ajatellaan näiden luottojen myymistä, siellä on liikaa byrokratiaa tällä hetkellä lainsäädännössä, jotta pankki todella voi myydä tietyn lainan. Jos tällaisia järjestämättömiä lainoja on paljon, niin ei paljon apua ole siitä, että joudutaan palkkaamaan paljon henkilöstöä, jotta voidaan selvitä tästä byrokratisesta taakasta – tässä tarvitaan helpotuksista. Tämä on tasapainoinen mietintö, joten varmasti voimme löytää ratkaisun myöskin tähän ongelmaan. Odotan innolla rakentavaa yhteistyötä. Selvä, kiitos. Suurella oli perheen kiireellinen kysymys. Puhuuko joka hänen puolestaan? Read notes on Luen Herta Uhtasunin puolesta. Ne valmisteltiin etukäteen. näitä aikaisempaa keskusta siinä ei näy ja sitten puhun, oman, puhun omista henkilökohtaisista näkemyksistä myös. Haluaisin kiittää mietintöluonnoksesta, joka heijastelee kantaa joka liittyy takana tai aikaisemmasta mietinnöstä, että komission ehdotuksen tarkoituksena on rohkaista sellaista kehitystä, että syntyy jälkimarkkinat, jotka mahdollistavat sen, että pankit voivat paremmin hallinnoida ja myydä luottoja. Tästä yllättävästi puuttuu komission asetukselta lähes täysin sen perusteluista ja vaikutusarvioista se e, kuluttajan suojelun huomioiminen, koska järjestämättömät lainat johtuvat pitkälti vastuuttomasta lainat luotonannosta ja aggressiivista käytännöistä Tämä liittyy tällaisiin korpikotkarahastoihin ja muihin. Ja kuten komission ehdotuskin, tässä tämän lisävaatimuksia luotonhallinnoille, mitä seuraamuksia tarvitaan, ja jotta viranomaiset voivat paremmin hallinnoida kotimaan ja isäntämaan toimintaa. Sitten kompromissi on saanut viime kaudelta ja uskomme, että jos haluamme mitään järkevää kuluttajan suojaa, voi, täytyy ottaa huomioon myös velkojat ja velan ostajat, luotonostajat, tietysti luottolaitokset sekä komissio että esittelijät, varjostelijat eivät ole sanoneet tästä mitään. Ja sitten meidän pitää pohtia neuvotteluiden yhteydessä asioita. Tulemme tekemään tarkistuksia jotka liittyvät tällaiseen velvo- velkojen mm, velvollisuuksiin, jos luottosopimuksia muutetaan tai jatketaan lainan maturiteettia ja Meistä on myös hyvin tärkeää sitä vaatimuksia luottohallinnoille, samoin velkoille siitä, miten yritystoimintaa harjoitetaan ja miten velkoja peritään. pitää käyttää sovellettavia kriteerejä. Tämä on ratkaisevan tärkeää, että voidaan estää äh, mm, sääntöjen vastaisen perintätoimia, niin kuin on todettu viime aikoina tapahtuvan jäsenvaltiossa. Tässä korostetaan myös, että monet velan alullepanijat ja ilmoitukset velanottajille, niin niissä pitää täsmentää, näitä pitää täsmentää tekstistä tai sitovan sääntelyn ja täytäntöönpanostandardien kautta. Tämä voisi näyttää tekniseltä yksityiskohdalta, mutta meistä se on ratkaisevan tärkeää, koska kyseessä on direktiivi, joka pitäisi, pitää siirtää kansalliseen lainsäädäntöön ja joustovarauksella siksi tarvitaan myös selkeitä velvollisuuksia, velvo, velvoitteita velkoille, eivät, ei vain yleisiä kannattajia. Sitten markkina-avoimuus on, läpinäkyvyys on tärkeä kysymys. Pankkiviranomainen on toiminut ihan oikein tämän suuntaisesti. Sitten vielä lopuksi me emme vastusta palveluiden arvoperistämistä unessa, mutta tässä pitäisi toimia korkeampien standardien mukaisesti, mitä tulee kuluttajan suojaan sosiaalisiin eh, lainsäädäntöihin. Omasta puolestani vielä lisäisin, että tätä voidaan soveltaa, mitä kuluttajasuojaan tulee Kaikkein tärkeintä tämä on äh, asuntolainoituksessa. Tämä on hyvin, nämä ovat hyvin riskialttiita sopimuksia. Kuluttajille ne ovat suuria summia, pitkäaikaisia lainoja, näihin liittyy tiettyjä riskejä, joita ei voida ennakoida velanottajan toimesta. Sitten valvonnan puute, erityisesti näihin ongelmalainoja ajatellen asuntolainat no, pitäisi ottaa huomioon tässä aivan erityisesti. Kiitoksia. Thank you very much. Now... Kiitos oikein paljon, Marko Zanni, idea. Presidente, grazie. Kiitos, puheenjohtaja, kiitos. kummallekin esittelijälle ehdotuksista, jotka tarjoavat myönteisiä parannuksia. ja hankkii kritiikkiä, jota komissio sai. Ja sartuuden lisääminen on erittäin tärkeää myös. On erittäin tärkeää, että meillä on rahanpesoa ja terrorismin vastustamista varten oikeat menettelyt, jotka ovat rajat ylittäviä ongelmia – keskustelussa esittelijöiden kanssa varmasti voimme tehdä hyvää työtä, mutta me haluamme luoda aidot jälkimarkkinat ja haluamme noudattaa kolme periaatetta. Seurattavuus. Voimme varmasti olla samaa mieltä siitä, koska tällaiset välineet ovat markkinatoimijoiden kannalta ja informaatio epäsymmetrian vuoksi seurattavuus on aina ongelma. Ja tämä ei auta jälkimarkkinoiden luomisessa. Toinen ratkaiseva kysymys on kuluttajan suoja, jonka täytyy olla jälkimarkkinoiden luomisessa johtava periaate. Järjestämättömien lainojen kannalta Erityisesti se, kenen pitäisi olla tämän direktiivin sävellysalassa ja kenen ulkopuolella. Komissio ei aivan täysin tee sitä. Tämä pitäisi olla tasainen pelikenttä kaikille toimijoille. Tämä suhteen halusimme lisää työtä. Meillä on jotakin myönteisiä esityksiä, mutta uskomme, että vähän lisää syventämistä tarvitaan. Sitten muutama poliittinen huomio ja nämä koskevat komission ehdotusta. Sitä pitäisi olla varovainen sen suhteen, että keskittyisi liikaa ja että direktiivi keskittyisi liikaa siihen, että pankkijärjestelmä se ketäisin enemmän painoa. Järjestettömättömiä lainoja ongelmia on jo paljon hoidettu. Ja se, mitä on aikaisemmin tehty, sillä on kielteinen vaikutus pankkijärjestelmän kannalta. Ei pidä unohtaa sitä, kun pyrimme luomaan jälkimarkkinoita. Täytyy muistaa myös, että järjestämättömät lainat eivät ole ainoa riski pankkien taseissa. Joten jos keskitytään tähän liikaa, siinä, silloin menetetään direktiivin tavoite, jossa pyritään luomaan tehokkaat jälkimarkkinat ja saatamme luoda enemmän ongelmia kuin mitä ratkaisemme. Eli odotetaan kompromissiksi ja koskevia keskusteluja. Teemme tarkistuksia. Uh, thank you. Kiitos paljon, Dirk The proposal of... Kiitos puheenjohtaja. Telangin ja teidän ehdotus luo oikein hyvän pohjan jatkotyölle. Pidämme hyömänä sitä, että järjestämättömät lainat siirretään asiantunteville yrityksille, joilla on erityisosaamista. Rajataan tämän nyt järjestämättömiin rainoihin vain, koska muilla markkinoilla selvitään muista ja kuluttajasuojasta lopuksi kansallinen lainsäädäntö kattaa tämän kysymyksen riittävästi Mielelläni teen rakentavassa hengessä yhteistyötä. Kiitos oikein paljon. Thank you. Kiitos. Papadimolissa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää varjoistelijoita yhteisesiteltä tästä ehdotuksesta. Olen sitä mieltä, että tärkeää on se, miten riskiä jaetaan, kun luodaan mm, jälkimarkkinoita. Minun poliittiselle ryhmälleni ja minulle henkilökohtaisesti tämä menettely on prioriteettikysymys ja sen pitää taata mahdollisimman suuri suoja kaikkein heikommille yksityisille kuluttajille, erityisesti jos heillä on kiinne lainoja ja erityisesti jos kyse ensiasunnon ostamisesta, näiden sääntöjen toteutuksen avulla ei pidä pyrkiä vain siihen, että autetaan pankkeja hoitamaan paremmin kirjanpitonsa, vaan pitää myös pystyä takamaan suojelu, joka liittyy perusoikeuskirjan artiklaan 7. Tämä koskee henkilöitä, jotka ottavat lainaa ensimmäistä asuntoaan varten. Tämän takia näiden sääntöjen pitää olla hyvin tiukat. Kyse on uskottavuudesta ja siitä, miten yrityksiä valvotaan, jotka toimivat jälkimarkkinoilla kiinteistöalueella, kiinteistöalalla. Ei voida salia mitään piraattitoimintaa on välttämätöntä, että jäsenvaltiot ovat niitä tahoja, jotka myöntävät pankkilupia, toimilupia. Ei ole mahdollista, että joku yritys, eh, yrityksellä on toimipaikka jossakin jäsenvaltiossa maassa ja sitten mahdollisuus eh, saada avoin sekki toimia kaikkialla EU-ssa ilman mitään takeita ja olemme myös sitä mieltä, että ei pidä toimia niin avoimella tavalla tai olla niin kuin tämä alkuperäinen ehdotus oli koskien tytäryhtiötä, koska kaikki nämä tytäryhtiöt, eivät, niitä ei valvota luottoviranomaisten toimesta samalla tavalla. Ja tässä kohtaa pitäisi juuri nopeuttaa suurimittaisten lainojen käsittelyä. Ja erityisesti pitäisi ottaa huomioon ensi asunnon lainanottajat. Tulen väittelemään, välittämään nämä tarkistukset yhteisesittelyille ja luotamme rakentavaan yhteistyöhön, jotta saadaan aikaan hyvä lopputulos. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon kaikista rakentavista kommenteista ja ehdotuksista. Ja siitä, että olette valmiita yhteistyöhön. Minulla ei ole nyt muita puheenvuoropyyntöjä ja voin antaa Esterille puheenvuoron. Haluatko loppupuheenvuoron? For their input. Uh, Kiitos vaan kollegoille syötteistä. Jos sanovat, että kompromissi tarkistuksen tulossa, katsotaan mitä ne on ja sitten katsotaan, Päätään saadaan laajoin mahdollinen enemmistö. Toivottavasti tälle mietinnölle, jota tässä vaiheessa täytyy muistaa, on täsmällinen takaraja, jonka tiedät paremmin kuin minä. Niin, ihan lopuksi vielä pari kommenttia. Tarpeesta ja lisävaatimuksista – Monet laitokset, pankit omaavat jo vaatimuksia, joihin on vastattava, joten totta kai suhtaudumme avoimesti vahvistustarkistuksiin, mutta olen nyt kuitenkin varovaisia siinä, ettei tehdä päällekkäisyyksiä sen kanssa, mikä on nyt jo käytössä. Katsotaan, mitä halutaan lisätä lähinnä. Kaikki muut huolenaiheet, totta kai avoimuus, kuluttajasuoja – Nämä olivat keskeisimpiä huolenaiheita koko tämän työn aikana, jota aikaisemmatkin kollegat tekivät. Joten nämä otetaan huomioon. Totta kai tämän yksi keskeisimmistä aloista. Ja sitten sitä, että syntyy epävakautta järjestelmään, jos vaaditaan liikaa – järjestämättömien lainojen riskiä. Jo aluksi oikeastaan sanoin, että tämän on oltava aina tasapainottelua käsikädessä rahoitusmarkkinoiden vakauden kanssa. Tämä on tietenkin keskeisin huolenaihe. Tämä huolehditaan siitä, että laitokset voivat toimia vakaasti. Se ei ole ainoastaan alan etujen mukaista, vaan myös kuluttajien ja kansalaisten. Joten kiitos oikein paljon. Muistuttaisin määräajoista tarkistusten jättämisen määräaika 19. joulukuuta kello 14. Keskustelu 27. tammikuuta ja äänestys valiokunnassa helmikuun 17. ja 18. päivä. Ja täysistunto sitten ehkä maaliskuussa. Selvä. Ja näin kävimme esitysistan läpi. Seuraavat kokoukset maanantaina 13. tammikuuta kello 19. Yhteinen kokous EIPn johtajan kanssa, budjettivaliokunnan kanssa ja sitten keskiviikkona 22. tammikuuta 9.30 yhteen 14.30-18.30 ja torstaina 23. päivä tammikuuta 9.30 yhteen. Kiitos oikein paljon.